I think we can start. Varmasti voimme aloittaa. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hyvää huomenta kaikille. Näin voin avata tämän päivän kokouksen. Esityslista voidaan hyväksyä, jos kukaan ei vastusta. Sitten 90. marraskuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja, sen hyväksyminen voitaneen hyväksyä. Puheenjohtajan ilmoituksia ei ole. Ja näin ensimmäisen varsinaiseen kohtaan esityslistalla suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta koskeviin neuvotteluihin. Van de Kamp ähm, on esi- valmistelija ja nyt tästä sitten äänestämme tänään. Ovatko kaikki paikalla? Tarkistetaan ensin tilanne. Aha. So. Alles okay. Nirgendwo in keiner Partei ist eine zu viel. Yksi taitaa puuttua. Ja, das ist Also, zunächst mal Amendment 3. Tarkistus 3. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4. puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. tyhjä Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Odotellaan vielä pieni hetki, jotta kaikki ehtivät mukaan. Toivottavasti en tule ylimääräisiä ääniä. Natürlich, Ismail, gleiches Recht für alle, ne? Ismail, totta kai kaikki pätevät samaa oikeudet kaikkiin, jotka tulevat Matti myöhäisenä paikalle.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 Jetzt geht es um seinen Antrag. Pass, jetzt geht es um deinen Antrag. Hänen äh, asiastanhan tässä on kyse. Eli nyt äänestämme tarkistuksesta 11 Aikholtilta. Ja nyt sitten hänenkin tulee vähän kiirehtiä korttinsa kanssa. Hyvä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.21 nipin napin hylätty. Wir kommen jetzt zu Amendment 75. 75 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä koneellisesti tarkistus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan, jos haluatte. Tarkistus 26 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 20 vastaan hyväksytty. Mutta ihan perusteltu tarkastuspyyntö. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 29 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 34 puolesta vastaan. Tämäkin koneellisesti. 34 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.25 hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan. Tyhjä. Tämäkin koneellisesti vielä tarkistetaan, eli 33 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21-22 hylätty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjään. Tarkistetaan. Ja 32 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.23 hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 2018 hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta. Ei vaan tämä raukkea, totta. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti ilmeisesti hylätty. 38 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.24 hylätty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22, 21 hyväksytty. Amendment 22. Amendment 41, wer ist dafür? 41 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasa peli hylätty. 53 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21, 21 hylätty. Kompromissi 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 47 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.22. Hylätty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjät. Tarkistamme. Koneellisesti 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasapeli hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. 51 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.25 hylätty. Ja sitten tarkistus 50, jälkimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Eli kakkososa tarkistuksesta 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 20-22. Hylätty. 12 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.24. Hylätty. 54. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taisit olla yksin kantasi kanssa, muut ryhmästäsi olivat toisella kannalla, mutta voidaan tarkistaa. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 68 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22.20 hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21-22 hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 52 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.20 hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21-22 hylätty. 73 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 73 puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20-22. Hylätty. 74 puolesta. Vastaan tyhjät hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 76. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 15.23. Hylätty. 27 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20-22 hylätty. 78 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämäkin tarkistetaan. 78 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.22 hylätty. 79 puolesta. Vastaan. Tyhjät. Tarkistetaan. 79 äänestys alkaa. Äänestys päättyy 22.21. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22-21 hyväksytty. 81 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Ja sitten tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Eli tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasapeli hylätty. 21-21. Hylätty ja yksi tyhjä äänikin löytyy. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20, 22. Hylätty. Ja loppuäänestykseen sitten. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Odotellaan vielä pieni hetki. Tästä kolme vielä puuttuu, mutta sitten äänestys päättyy. 27 puolesta 14 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Onnittelut herra van de Kampille. Oh. Ja. Also solche knappen Abstimmungen, so viele harvoin näin tiukkoja äänestyksiä on, kun monesta kohdasta oli näin tiukkoja. Wir kommen jetzt zu Punkt 5. Sitten esityslistan kohtaan viisi. Aiheena komission esitys vakavien tieliikennerikkomusten luokittelua koskevasta komitologiamenettelystä. Tämä on asia, jossa taustalla on komission luokittelu, ehdotus sellaisista rikkomuksista, eh, joka, jotka voivat johtaa kuljetuslupien poistamiseen. Komissio voi tällaisiin toimiin vain mennä, jos vetoa Euroopan parlamentti ei ole kolmen kuukauden sisään esittänyt. Ja kuten tiedätte, viime vuonna Euroopan parlamentti eh, esitti vastustuksensa komission ehdotukselle ja nyt komissio on työstänyt ehdotustaan ja esittänyt sen uudelleen tarkasteltavaksi parlamentille. Ja jotta voimme tältä pohjalta asiaa tarkastella, olin yhteydessä pääosasto Muuvin ja pyysin, että se kertoisi tänään täällä tästä uudesta muutetusta ehdotuksesta. Eli nyt herra Lijua, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman. Good morning to everyone. Kiitos puheenjohtaja ja huomenta kaikille. MEPit ovat nyt saaneet uuden version tästä luonnoksesta, josta äänestettiin lokakuun alussa – täällä valiokunnassa. Aiempi versio annettiin vuosi sitten parlamentille, mutta parlamentti hylkäsi sen monesta syystä. Ensinnäkin, koska parlamentti katsoi, että monia rikkomuksia ei ollut selkeästi määritelty ja yksi syy tähän oli se, että parlamentin mukaan jotkin rikkomukset puuttuivat tästä Esim. se, että ei seurattu kabotaasisääntöjä. Komissio on nyt työstänyt uuden version, joka on jo esitetty parlamentille ja korostan sitä, että tämä versio on yhdistetty 28 asiantuntijan töihin ja tätähän käytetään sitten jäsenvaltioissa kansallisten valvontaviranomaisten toimesta, joten komissiolle oli tärkeää, että jäsenvaltiot nimenomaan äänestävät tämän puolesta ja antavat massiivisesti sille tukensa. Ja toivoisin, että, että toimenpideluonnos luonnos hyväksyttäisiin nopeasti, koska on ensisijaista, että voimme vahvistaa EU-lainsäädäntöä, mikä merkitsee sitä, että meillä pitää olla yhtenäinen luokittelutapa vakavista rikkomuksista, jotka tulevat olemaan se yhteinen perusta sitten, kun jäsenvaltiot joutuvat arvioimaan ja valvomaan tilannetta ja valvomaan lain noudattamista, kuten myös vaihtamaan tietoja tämän sähköisen maantieliikenteen rekisterin kautta. Ja olemme ottaneet huomioon huomautukset ja pyynnöt, jotka parlamentti esitti vuosi sitten. Aivan ensimmäiseksi olemme yrittäneet selventää mahdollisimman hyvin määritelmiä, mikä on rikkomuksen mä, tieliikennerikkomuksen määritelmä johdonmukaisesti ja korostan erityisesti rikkomusta, joka on yhteydessä kuljettajan todistukseen ja halusimme myös hyödyntää ensimmäisen ase- luonnosasetuksen tarkistusta tuodaksemme mukaan muita rikkomuksia, jotka liittyvät siihen, esimerkiksi lepoaikoihin ja ajopiirturien käyttöön. Ja haluaisin myös kiinnittää huomiotanne erityiseen tieliikennerikkomukseen, kun kuljetetaan vaarallisia tuotteita ja haluan taata, että nämä rikkomukset tässä ovat sellaisia, joissa liikenteen harjoittajaa pidetään vastuullisena. Ja miten sitten tulee tämän, näiden, tämän listan laajentamiseen, erityisesti jos ei seurata kabotaasisääntöjä, niin tulkoon selkeäksi, että laiton kabotaasi ei ole tässä luettelossa, joka teillä on silmienne edessä komissio katsoo, että nykyinen mandaatti, joka meillä on tämän listan luonnosteluun, ei anna meille mahdollisuutta tuoda mukaan laitonta eh, kabotaasia, joka pitää yhdistää tieliikenneturvallisuuteen ja Tämä on sitten ensimmäinen vaihe ja seuraava vaihe on se, että luokittelemme tieliikennerikkomukset niiden vakavuusasteen mukaan. Ja jos tuomme laittoman kabotaasin tähän, niin silloin se katsottaisiin vähän vähäisemmäksi rikkomukseksi katsoen sen vaikutusta tieliikenneturvallisuuteen. Tiedätte, että komissio työstää parhaillaan liikenne- tai tiealoitetta, joka pitäisi saada valmiiksi ensi vuoden loppuun mennessä. Ja komission aikeina on esittää osana peruslainsäädännön tarkastelua että laajennetaan komission valtuutusta siten, että komissio voisi tulevaisuudessa esittää laajempaa rikkomusluettelua, joka voisi käsittää muun muassa sen, että kabotaasisääntöjä ei noudateta ja luokitella tämän rikkomuksen vakavuusasteen näkökulmasta, koska se vaikuttaa kilpailuun, ja voisimme myös kuvitella, että tulevaisuudessa muutkin rikkomukset, kuten esimerkiksi asettautumissääntöjen noudattamatta jättäminen voisi tulla mukaan. Halusin korostaa näitä kohtia tänä aamuna. Komissio on käytettävissänne vastatakseen kaikkiin kysymyksiin, joita teillä voisi tänään olla. Dank. Dann hat zunächst mal Wim van de Kamp das Wort. No niin, kiitokset ja sitten Weber, ole hyvä. Danke. Kiitos. On hyvä, että Eurokomissio on nyt huomioinut ne seikat, jotka me esitimme täysistunnossamme. hän pyrimme nimenomaan. Ja varmasti monelta osin tämä teksti on nyt parempi ja selkeämpi. Olen ollut yhteydessä myöskin komission jäsenen ja vaarallisten alavaroiden käsittelyyn liittyvistä sopimusta neuvottelut hänen kanssaan. Sitä ei varsinaisesti ole mainittu, mutta tämäkin seikka nyt on tullut huomioiduksi ja hyvä näin kun pyritään nimenomaan turvallisuuskysymyksiin parempaa huomiota kiinnittämään. Toteasin oman ryhmämme osalta, että olemme melko lailla myönteisellä kannalla ja tyytyväisiä siitä, että Euroopan parlamentin toiveet nyt todellakin ovat tulleet huomioiduiksi. Ja varmasti yksityiskohtien osalta vielä asiaa tarkastellaan lähemmin, mutta näin ensivaikutelmana voin sanoa, että olemme varsin tyytyväisiä komission tekemään työhön. Ja, vielen herzlichen Dank. Schönen guten Morgen. Kiitos ja hyvää huomenta. Ja meiltä myöskin kiitokset Euroopan komissiolle, joka on huomioinut ne huolet, joita esitimme ja osittain myöskin eh, laittanut täytäntöön. No, sosiaalidemokraatit eivät voi täysin tyytyväisiä olla, mutta kuitenkin aiomme äänestää puolesta. Ja varsin myönteisinä seikkoina pidämme seuraavia. Ensinkin, ensinnäkin sitä, että tämä 12 päivän sääntö on otettu mukaan ja myöskin eh, todistusten esityskysymykseen. ja pidämme hyvänä sitä, että ajopiirturit, jotka eivät ole eh, virallista lupaa saaneet, otetaan mukaan luetteloon. Eli se näistä hyvistä muutoksista ja kiitos näistä komissiolle. Mutta tässä on myös puutteita vielä, kun työntekijän kannalta asiaa tarkastellaan. Totesittekin jo, että laittamaan kapoteesin mukana ei ole huomioitu. Mutta totean vielä kerran, että äänestämme puolesta silti, koska meille on sanottu, että ensi vuonna eh, road packagein yhteydessä asiaan tullaan huomioimaan. Eli tältä pohjalta esitämme myönnytyksen komission suuntaan. Ja eh, syytä olisi ehkä vielä selventää kuitenkin seuraavaa. Kun asiaan palataan ensi vuonna, olisi tärkeää, että sanamuodot olisivat niin selkeät, että mitään tulkintaongelmia ei pääse syntymään. Esimerkiksi nykytekstistä ei käy seuraava se ihan selväksi. Kun eh, luvanpoistomenettelystä on kyse, silloin jos rikkomus on kyseessä, niin kuka luvan menettää, alihankkijako – vai yrittäjä, joka on antanut tehtävän ja toimeksiannon. Eli tämä on meille jäänyt hieman epäselväksi. Ja epäselvää on tässä myöskin se, että kun tämä dokumentointioikeus ja oikeuksien toteuttamiskysymys, eli näihin tulisi vielä puuttua. Mutta muutoin, niin kuin totesin, suhtaudumme myönteisesti ja toivomme, että kun 1071 direktiiviä työstetään, niin sitten komissio tulee ensi vuoden puolella nämäkin seikat huomioimaan. Ratsilo, olkaa hyvä. Minäkin haluaisin kiittää Euroopan komissiota. Vuodessa on saatu nyt aikaan uusi versio tästä asetuksesta koskien näitä rikkomustaulukoita. Parlamenttina hyvin vakavasti suhtaudumme tähän. Me haluamme tuloksia ja tässä tuli selvästi esiin, mitkä ovat ne rajoitukset, jotka eivät ole mukana nykyisessä ehdotuksessa. Esimerkiksi laiton kabotaasi, se on aivan eri juttu, niin kuin komissio sanoi, aivan poliittisesti sanoen minun mielestäni poliittisesta näkökulmasta on hiukan erikoista että näin suhtaudutaan, vaikka kyseessä on sisämarkkinat. En tiedä, mennäänkö tässä nyt me eteenpäin, mutta poliittisesta näkökulmasta meidän täytyy miettiä tätä liikennealalla, varsinkin maantieliikenteessä, nyt kun meillä on sisämarkkinat. Minä tuen tätä, mutta tietenkin haluamme nähdä myös yksityiskohtia, mutta suhtaudumme ylipäänsä myönteisesti. Kiitos Okay. Dann kommt jetzt äh... Kristin Rebralon seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos. Niin, huomaamme, että komissio on parannellut tekstiään, ainakin mitä tulee siis sosiaalisen petoksen torjuntaan, mutta tässä on edelleenkin ongelmia. Yhtenäismarkkinat eivät toimi niin kauan kuin on yhä suurempia eroja eri maiden työläisten välillä. Sosiaalinen polkumyynti luo epätasa-arvoa ja meidän vastuullamme on torjua sitä saadaksemme paremman yhtenäisyyden EU:ssa kuljetustoimialaa koskettaa nimenomaan tämä sosiaalinen polkumyynti ja sillä on myös vaikutuksia tieliikenneturvallisuuteen, joka on iso asia eikä niin vähäinen kuin kuvittelette. Ja toki se vaikuttaa myös sisämarkkinoihin. Komission täytyy vastata tähän. Ja parlamentti on ainut kansanäänestyksellä valittu elin tässä, joten se on ainut taho, joka voi äh, nyt toimia. Komissio, teidän ei pidä lopettaa laittoman kabotaasin torjuntaa ja meidän on kannustettava kaikkiin hyviin aloitteisiin ja olemme rakentavia. Paljon on tehtävä, kun halutaan vankka ja tasa-arvoinen sosiaalinen perusta. Pitää pohtia mahdollisuutta luoda eurooppalainen maantieliikennevirasto, virasto joka voisi yhtenäistää lainsäädännöt. Meillä on erittäin hyviä lakeja, mutta koordinointia EU:ssa on parannettava, kuten myös lain noudattamista on valvottava paremmin ja siksi pyydän komissiota pohtimaan, miten voidaan soveltaa mahdollisimman hyvin nykyisiä sääntöjä ja lakeja. Peter Lundgren. Kiitos Peter Lundgren. Kommissionen vill jag säga, vad är det ni inte begriper? Kiitoksia. Komissio äh, puhui äh, sillä tavalla, että minä aivan ymmärtänyt, ettekö ymmärrä, miten tämä äh, toimii, ettekö ymmärrä, mikä on kabotaasilainsäädäntö, mitä te oikeastaan nyt haluatte. Haluatteko, äh, että kaikki äh, autoilijat äh, joutuvat kärsimään tässä, jos ei noudateta sääntöjä. Esimerkiksi ranskalainen ranskalaiset ajokortit ja ranskalaiset kuljettajat. Siellä voidaan käyttää oikeastaan kolmea eri ajokorttia. Siellä voidaan ajaa kellon ympäri. Ongelma kabotaasissa on se, että on hyvin helppo tehdä petoksia. Jos menee Ruotsista Tanskaan, niin eihän siinä mene kuin 20 minuuttia. Ja sitten puretaan Kööpenhaminassa ja mennään takaisin. Sitten uusi kapotaasi ja sitten voidaan jatkaa. Tämähän on, tämä on aivan systemaattista petosta. Kabotaasilainsäädäntö on yksi huonoimpia lainsäädäntöjä koko EU:ssa, koska se on todellakin helppo kiertää. Tietenkin voi ajaa vaikka seitsemän päivää kabotaasilainsäädännön puitteissa ja nythän puhutaan tilanteesta, jossa meillä on aivan äh, lukematon määrä sopimuksia, eli voi hoitaa niin monia toimituksia kuin haluaa. Tästähän tulee poliittinen päätös. Ministerineuvosto on aivan komission valvonnan ulkopuolella tässä asiassa. Eikö teillä ole mitään käsitystä siitä, millainen tilanne on tieliikenteessä? Onko teillä mitään käsitystä, miten äh, vakavasti toimivat yritykset kärsivät kilpailussa, koska siellä on sellaisia kuljettajia, joilla on tuskin hyväksyttävät ajokortit ja tosiaan ei noudateta mitään edes ajopiirtureita. Nyt on aivan mahdotonta valvoa, mm, ovatko paperitaitoja vai ei. Minun mielestäni ongelmani, ongelma on tässä se, että sellaiset vakavasti otettavat autoilijat, jotka haluavat toimia kunnolla, joutuvat ongelmiin. Kyseessähän on ainoastaan raha. Dankeschön. Äh, vielen Dank an die Kiitokset komissiolle Valitettavasti tämä ehdotus ei kuitenkaan ole riittävän hyvä neuvostotasolla Itävalta ei myöskään äänestänyt puolesta. Komissio alustuksen totesi, että vain ne seikat ylitykset huomioidaan, jotka johtavat tai voivat johtaa kuolemantapauksiin, ovat niin vakavia rikkomuksia. Mutta eh, tämän asetuksen eh, vuoden 2009 asetuksen suurin osa kohdista näin jää huomioimatta sillä olisi tärkeää, että pyritään parantamaan maanteen liikenneturvallisuutta, mutta toisaalta myöskin on tärkeää mahdollistaa reilu kilpailu, markkinoiden toimittava avoimesti, sosiaalista suojelua tarjotaan ja toisaalta myöskin yhtäläisiä valvontastandardeja tarvitaan. Ja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan vahvat kriteerit ja kun nyt argumentoidaan, että parlamentin vaatimukset eh, näiden lisärikkeiden mukaanottamisesta, esimerkiksi laiton kapotaasi tai dumppaus, eli eri syistä johtuen näitä ei voida mukaan ottaa, katsoisin, että tämä ei ole hyvä perustelu. Toisaalta komissio on ylittänyt omat toimivaltuutensa, jos se toimeenpanoasetuksen osalta toimii siten kuin esimerkiksi on tehty massan ja painon osalta tai otettu mukaan uusia luokkia, mitä tulee esimerkiksi lepoaikoihin siten, että jouduttaisiin muuttamaan varsinaisia olemassa olevia sääntöjä. Suhteellisuuden periaatetta myöskin komissio on leikannut tai loukannut, koska eh, olemassa olevat asetukset ja direktiivit, eh, niitä ei tässä kunnioiteta. Ja näissä olosuhteissa pidämme tärkeänä sitä, että nykymuodossaan tätä ehdotusta ei hyväksyttäisi. Peter von Dalen seuraavana, olkaa hyvä. Ehm, we hebben het hier wel, <clears throat> we hebben het hier wel over een van de belangrijkste uh, hoekstenen van het Europese beleid. Um, tässä on kyse tärkeistä perusperiaatteista Euroopan unionin politiikassa. Se, miten direktiivit, asetukset eh, toteutetaan nimenomaan tämä toteuttamispuoli, täytäntöönpano on ongelma. Se on heikkoutena varsinkin näissä eh, maantieliikennekysymyksissä. Ja nyt esittäisin komission edustajalle tähän liittyvän kysymyksen. Olen jo vuoden verran odottanut vastausta. Eh, Europolilta väärennettyjen asiakirjojen osalta esimerkiksi väärennetyt rahti eh, dokumentit ja väärennetyt eh, ajoluvat. Eh, vastausta en ole saanut, ilmeisesti ei ole tarkoituskaan vastata ja niinpä kysyn nyt eh, seuraavaa. Miten tässä esityksessä suhtaudutaan väärennettyihin asiakirjoihin, minkä tyyppisiä toimenpiteitä on näihin liittyen ajateltu? Ja sitten vielä huomio, jonka haluaisin esittää. Pidän varsin valiteltavana sitä, että vasta 2016 ensi vuoden loppupuolella aikoo esittää tämän kokonaispaketin. Kollega Ertuk ähm, esitti luottamuksensa, mutta kun nyt puhutaan näinkin tärkeästä asiasta, maantien liikenteestä ja sen turvallisuudesta, jossa on paljon parantamisen varaa, niin on valiteltavaa, että joudutaan vielä vuosi odottelemaan. Ja kun nyt sanotaan vuosi, niin todennäköisyys on suuri sille, että puolitoista vuotta ainakin tähän vierähtää. Junkerkin on esittänyt, että tätä asiaa tulisi viedä eteenpäin nopeasti ja liikenne, joka on tärkeä liikenteen osa-alue, tuntuu kummalliselta, että vielä puolitoista vuotta joudumme odottelemaan. Ja tähän konkreettiseen kysymykseen toivoisin myös vastauksen. Golnis, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Myönnän, että olen nyt tässä vähän hämmentynyt. Varmaan minulta meni jokin juttu ohi. Olen nyt vähän nolo tässä. On vaikea arvostella asiakirjaa jotain tunne. Se varmaan oli komission nettisivustolla, mutta ei se ollut näiden työasiakirjojen joukossa mikä on tietysti hankalaa. Ehkä tässä on jokin puute, puute joka liittyy, ongelma liittyy minuun. No, olen aika vakuuttunut Peter Lundgrenin kannasta. Hän on ihan oikea itse asiasta, mutta mietin nyt tätä asetuksen käsitettä ympäristö, joka haluaa antaa luvan poistaa siis toimilupa, mikä on kauhean vakavaa kuljetusyrityksille ja liittyy rikosoikeuteen. Ja mietin nyt tässä, onko meillä pätevyyttä tehdä päätöksiä siis rikosoikeudellisia päätöksiä, jotka vaikuttavat minusta aika kaukaisilta toissijaisuusperiaatetta ajatellen. No sanon nyt tämän ilman, että olen ehtinyt tutkia tätä tekstiä, joten annan lopullisen kantani sitten tulevaisuudessa, kun tiedän enemmän. Ja, vielleicht nur zur Information, wir haben auch erst gestern Tiedoksenne, että eilen Tämä vasta saatiin newsletterin kautta, se välitettiin eteenpäin, sieltä löytyy linkki asiakirjaan, mutta varsinainen äänestyshän on vasta myöhemmässä vaiheessa tammikuussa, eli varmasti ehditte siihen mennessä tutustua paremmin tähän esitykseen. Ja sitten Defosta, olkaa hyvä. Yes, thank you. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä, minulta meni tämä asiakirja ohi teille Yritin sitä löytää kyllä. Olisi ollut suureksi avuksi. Meillä on niin paljon näitä sähköposteja ja muita asiakirjoja. Olisi ollut hyvä, jos oli, olisi ollut komissiolta pieni briefaus, yhden sivun briefaus niin, että olisi käyty läpi nämä pääkohdat, jonka olisi voinut käydä läpi sitten se, mitä hän sanoi tässä puheenvuorossaan. vain Ainoastaan tällainen lyhyt muistio, se olisi ollut suureksi avuksi. Ja sitten näistä muista kohdista kaikki nämä keskustelut, joita on käyty tässä vuosien aikana nämä, tämän tyyppisistä kysymyksistä. Meidän pitäisi muistaa, että jäsenvaltioiden pitää täytäntöön panna lainsäädäntöä, joka on olemassa jo, jotta omat, tämä riippuu omista rajoista, omista parlamenteista myös, niin että pitää noudattaa lainsäädäntöä. Otan huomioon tämän Peterin puheenvuoron. Nyt meillä on rajojen osalta ongelmia. Me tiedämme sen, ja jollei näitä lähdetä koko ajan tarkastamaan, niin on aika vaikeata toimia. Se on äh, käytännössä aivan mahdotonta. Miten hoidetaan tämä? Sanotaan, että hoidetaan petokset kuntoon. Se ei ole niin yksioikoista kuin voisi kuvitella. Mielenkiintoista äh, tässä nyt kun äh, katsoo yksityiskohtaisesti mielenkiintoista on, mutta nämä erilaiset lainsäädäntöjärjestelmät ja kuljettajan, kuljettajan velvollisuudet ja tämä Ranskan esimerkki, yritys yritystä syytetään ja yhdistyneessä kuningaskunnassa usein kuljettaja on syytettynä, joten meidän täytyy miettiä, ei meidän täytyy tarvitse mitenkään me muuttaa, ei, ei niitä voi edes muuttaa niin nopeasti. Haluaisin käydä tätä läpi yksityiskohtaisemmin ja huomioida tämän. Kiitoksia komissiolle, että se tuli tänne paikalle tänään. Kiitos. Danke sehr. Vielleicht nur noch mal, ums klar zu machen, die... Selvyyden vuoksi vain takaraja huomioille on 14. tammikuuta ja 28. helmikuuta on täysistunto, eli tämän verran meillä vielä aikaa on. Mutta kun ajateltiin jo nyt hieman tätä asiaa tarkastella, esitettiin tämä kutsu tänään komissiolle ja kun nyt teksti eilen jo saatiin, niin esitettiin saman tien siihen linkki ja koordinaattoritkin asiaa käsittelivät jo eilen. Voor als eerste eh, uitspreken dat het een goed voorstel is wat hier ligt van de Europese Commissie. Ensinnäkin toteaisin, että pidän ehdotusta hyvänä, tätä komission ehdotusta. Ja niin kuin täällä Foster ja Van Baalen jo totesivat, pitäisin omalta osaltani tärkeänä myöskin sitä, että todellakin sääntöjä sovelletaan hyvin, ei vain yksipuolisesti kaikissa jäsenmaissa, vaan että myöskin valvonta- ja seurantakysymykset hoidetaan riittävän tehokkaasti. Ja kysyisin, kiinnittääkö komissio tähän riittävää huomiota. Se olisi varsin tärkeää. Komission Timmermanshan on tämän paremman sääntelyn agendan esittänyt, mutta vaikuttaa siltä, että hän pyrkii lähinnä siihen, että painetaan jarrua, puretaan eurooppalaista sääntelyä, mutta niin kuin täällä todettiin, tätä maan tieliikennepakettia on odoteltu varsin pitkään ja ei hyvältä näytä, koska varsinaisista tähän seikkaan liittyvistä kysymyksistä ja lainsäädäntöhankkeesta ei enää puhuta selkein sanoin, eli varsin hajanaiselta vaikuttaa ja kysyn, mikä on tilanne, voidaanko enää edes paketista puhua. Olisi tärkeää, että komissio olisi riittävän kunnianhimoinen näissä maantieliikenteeseen liittyvissä kysymyksissä, ei kiinnittäisi pelkästään huomiota täytäntöönpanoon, vaan siihen, että todellakin saadaan hyvät ja toimivat säännöt, jotka pätevät maantieliikenteeseen. Kiitokset ja Dominik Rike seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En lähtisi enää toistamaan näitä asioita tässä on muitakin paikkoja hoitaa tämä kapotaasikysymys. Nyt tässä voidaan tosiaan mennä eteenpäin sekä muodossa että sisällössä, niin kuin on pyydetty tämä ehdotus ei välttämättä ollut niin täydellinen kuin toivottiin ja tämä Lundgrenin esiin ottama asia, mikä on tilanne vakavimmissa tapauksissa tai niissä ongelmissa, jotka liittyvät kansallisen tason toimintaan. Haluaisin tässä painottaa vain yhtä asiaa, joka vaikuttaa erikoiselta. Tässä toisessa taulokassa, jossa käsitellään rikkomuksia, siellä on ajopiirturikysymys ja komissio ehdottaa tiettyjä rikkomuksia että ne olisivat vakavimpia eh, most serious infringements, mutta jos kieltäydyntä valvonnasta, niin se ei ole mitenkään eh, vakavaa. Eh, minun mielestäni tässä ei ole mitään johdonmukaisuutta. Täytyy kyllä hiukan tarkemmin miettiä, että jos kieltäytyy tarkastuksesta, se on hyvin vakava, kuten kaikista vakavin rikki rikkomus, eh, jos pääsee, pääsee irti tästä, pääsee kun pääsi pälkähästä, niin ettei eh, su, suostu koko tarkastukseen, niin eihän se eh, toimi. Tämä on siis epäjohdonmukaista. Danke sehr, jetzt Werner Kuhn. Werner Kuhn. Kiitos puheenjohtaja. Ajat ovat muuttuneet. 20 vuotta sitten Alankomaat olivat äänekkäitä näissä asioissa. eikä tässä nyt toivota vahvempaa sääntelyä vain teknisiä kysymyksiä, vaan myöskin mitä tulee lepoaikoihin. Ja tuolloin Saksassa valiokunnassa keskusteltiin siitä, onko järkevää menetellä sen kuin meneteltiin, koska esimerkiksi Hollannissa tankattiin tankit täyteen Äh, äh, polttoaineita ja niitä kuljetettiin sitten läpi Euroopan. No näin ajat muuttuvat, mutta tärkeää olisi, että tekniset standardit huomioitaisiin, puhuttaisiin paketista ja nyt todellakin tässä on kyse äh, vakavista rikkomuksista ja siitä, mihin on puututtava. Ja tärkeää on, että Eurooppa yhtäläisesti näissä asioissa toimii, ei siten, että kunkin maan omat viranomaiset tarkastavat tilanteen kanssa, että okei, tässä nyt on yli tai ei näytä nyt niin pahalta, vaikka näitä aikoja vähän on yli ylitetty ja sitten Alankomaissa ehkä suhtaudutaan tiukemmin ja Puolassa sitten tilanne on taas ihan toinen. Ei näin. On tärkeää, että eh, kaikki toimivat saman mittapuun mukaan. Ja mitä tulee sitten näihin lepoaikoihin, se on yksi avainasia tässä. Ja tietenkin eh, lastausturvallisuuteen liittyvät seikat ja lisenssikysymykset, että ne ovat eh, vertailukelpoisia keskenään. Eli tässä nämä suuret lastikuljetukset, jotka ovat äärimmäisen riskialttiita, että niitä kunnolla valvotaan. Ja tärkeää on saada aikaan tällainen luettelo. Ja sitten kun katsoo, mitä siinä on esimerkiksi ajoaikojen ylitys, 10 tunnin ajoajan ylitys, tietyissä olosuhteissa tilanne ei ole e, todella dramaattista, mutta sitten jos ylitys on vaikka 50 prosenttia suuruudeltaan, silloin puhua vakavasta rikkomuksesta ja silloin tarvitaan jo toimia. Ja ajaja kuskihan loppupeleissä kaikesta tästä tai näistä seikoista on vastuussa. No tietysti myöskin e, yhtiö kantaa oman vastuunsa, mutta mutta yhtiön vastuuta tarvitaan ja ensimmäisenä sitten ihan eh, suoraan välittömästi asiasta vastaa itse kuljettaja. Sitten kapotaasin asia, jos eh, halutaan järkevästi tätä tarkastella niin eh, on erittäin tärkeää Euroopan nykytilanteessa huomioida tämä, sillä nämä ovat sellaisia tyhjäkuljetuksia, jotka eh, ovat todella kalliita. Ilmastokonferenssia käydään Pariisissa, mutta sitten sanotaan, että kapotaasia ei saa käyttää ja tyhjällä eh, kalustolla mennään takaisin ja sitten ajopiirturit pistetään nollille ja sitten taas takaisin seuraavaa lastia tuomaan ei näin vaan samat ehdot, mitä tulee markkinoiden avautumiseen, kilpailukykyyn ja myöskin kapotaasiliikenteeseen. Me olemme yksi markkina-alue Eurooppa. BKT täällä on yhtä suurella tasolla kuin Yhdysvalloissa ja Aasian maissa, tai ainakin tähän pyritään, ja jos päästään, niin sitten on saatu paljon aikaan. Alankomainen kollega Tseki toteavat, että tarvitaan selkeämpiä ja yksinkertaisempia sääntöjä. Ehkä näin, mutta on erittäin tärkeää, että samat säännöt pätevät kaikkiin. Ja longlinerit voidaan sitten tietysti jossain vaiheessa myöskin ottaa tähän mukaan. Okei, okay, jetzt Elżbieta äh, Lukaszewska. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Myślę, że wszyscy tutaj na tej sali zgadzamy które regulują Kiitos. Niin, nämä säännökset, jotka, joilla säännellään kuljettajien ajoaikoja, niin kun etsitään ratkaisuja, joilla vahvistetaan tieliikenneturvallisuutta tai joilla halutaan torjua laitonta kabotaasia ja muutenkin laitonta toimintaa, niin kyllähän me olemme yhtä mieltä näistä. Kuitenkin minulla on sellainen vaikutelma, että Jotkut täällä painottavat koko ajan laitonta kabotaasia, sosiaalista polkkumyyntiä ja niin edelleen. Ja tällä tavalla he haluaisivat haitata kilpailua, eikä näin voida toimia. Te puhutte aina sosiaalisesta polkumyynnistä. Olkaa kilttejä, osoittakaa minulle, todistakaa minulle. Eihän meillä aina voi olla samat kustannukset ja samat palkat joka maassa, Länsi- ja Itä-Euroopassa tieliikenneturvallisuus on tärkeä asia, mutta hei, meillä on yhtenäismarkkinat, kilpailua vain on, ja joillakin aloilla kilpailu on hyödyllistä ja meidän pitää sitä tukea. Joillakin toisilla toimialoilla voi käydä niin, että joku menettää kilpailukykynsä ja haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen, että kun puhutaan sosiaalisesta polkumyynnistä ja palkoista, niin katsokaapa, mitä tapahtuu erinäisissä jäsenvaltioissa. On olemassa peiteyhtiöitä, jotka käyttävät kuljettajia eri maista, eikä näille makseta eri maista eri palkkoja palkkaa. Ei heidän Ranskassa makseta Ranskan palkkaa, vaan kaikkein halvinta palkkaa. Ja tässä mielessä se on rikkomus kilpailulainsäädäntöä vastaan. Lopettakaa nyt sosiaalisesta polkumyynnistä jankut meidän täytyy kuitenkin enemmän panostaa kilpailuun. Danke sehr. Kiitos. Sitten oma huomioni myöskin Puolan liikenneministerin kanssa tästä viimeisimmästä seikasta pitkään keskustelin ja hän totesi, että vapaa kilpailu sinällään ok, mutta reka kuskit Puolassa ja Saksassa ovat ehkä aika hyvässä tilanteessa, mutta silloin maksut tapahtuvat Puolan palkkauksen mukaan eikä kunkin maan ö, oman palkkatilanteen mukaan. No ehkä se nyt tämä toimii, mutta sitten kolmen vuoden kuluttua Puolassa ei enää ole puolalaisia kuljettajia, koska Romaniassa palkat ovat vielä alhaisemmalla tasolla ja Romania sitten valtaa markkinat ja kysympä vaan, onko Puola edelleen tilanteeseen tyytyväinen. Ehkäpä ei. Eli nämä seikat on syytä pitää mielessä. Totta kai rajat ylittävät mahdollisuudet halutaan tarjota, mutta sosiaalidumppaus on asia, joka oikeastaan pätee kaikki Ei voida sanoa, että tämä on vain tiettyjen maiden ongelma, vaan se on kaikkien ongelma. Ja siksi kapotaasisäännöistä on pidettävä kiinni ja on olemassa sääntöjä, mutta jos niitä ei voida valvoa, niin niistä ei ole mitään hyötyä, eli valvontaa tarvitaan. Ja kuka sitten on vastuussa, yritys vai kuljettaja? Itse kävimme tällaisessa valvonta keskuksessa poliisin valvontapisteessä ja siellä todettiin, että varsin usein poliisille soitetaan. Juuri eilen esimerkiksi yksi kuljettaja otti yhteyttä, pyysi valvontaa toteamalla, että hän jo 17 tuntia on istunut ratin takana, mutta työnantaja ei salli taukoja, koska pitää saada lasti perille. Tämä on äärimmäisen vaarallinen tilanne. Totta kai varsinainen vastuu on kuljettajalla, mutta jos hän tietää, että potkut tulee, jos uskaltaa uskaltaa taukoa pitää, niin ei tämä tilanne ihan hyvä ole. Eli yrityskin tulee saada vastuuseen. Jos huomataan esimerkiksi, että yhden yrityksen yhdellä kuljettajalla on suuret ongelmat ja törmätään epä johdonmukaisuuksiin, niin silloin on puututtava asioihin. Ei saada tukea tällaista sääntöjen rikkomista. Ja road package-asia on ollut esillä jo puolisen vuotta ja komissio sen ilman muuta ponnistelee kovasti, että asia saataisiin läpi vietyä ja melkein valmiitahan tässä jo ollaan. Mutta nyt komission hierarkia on muuttunut. Komissaarilla ei ole kovinkaan paljon enää sanavaltaa, varapuheenjohtajilla on sitten vähän enemmän vähän puhevaltaa ja sitten Timmermans ja Juncker istuvat huipulla ja päättävät. Ja better regulation, no regulation, sieltä sitten usein kuullaan ja puolisen vuotta asiasta on keskusteltu ja road package-kysymykseen on viitattu eri yhteyksissä, e, myöskin Timmermansen Junkerin puheenvuorossa. Ja hän sanoi, että kyllä, kyllä, tulossa on, tulossa on. Puolisen vuotta tulossa on ollut, mutta alkaa tässä jo usko pikkuhiljaa e, hiipua e, tällaista luottamusta halutaan levittää, mutta välttämättä sitten kuitenkaan tämä ei vastaa varsinaisia kokemuksia, mutta jotain kuitenkin on tapahtunut onko Sefkovicilta tai Timmermansilta Junckerilta jo saatu jonkinlainen kyllä ääni, että paketti saadaan. Miksi pitää odottaa vielä, jos kaikki on jo melkein valmista? Ja sitten, jos puhutaan yhtäkkiä vuoden lopusta, niin ainakin omat kokemukseni ovat sellaiset, että jos komissio sanoo, että ensi vuoden lopulla, niin sitten hyvä hyvä, jos edes seuraavan vuoden puolella jossain vaiheessa valmista tulee aikaan. Eli on erittäin tärkeää, että eh, mietitään, miten tässä pitäisi menetellä tämä komission rakenne. Kannattaako siihen eh, luottaa niin paljon, että on valmis kaksi kolmekin vuotta, odotte, on valmis kaksi kolmekin vuotta odottelemaan. Se saattaa olla tämän luottamuksen hinta, mutta nyt annetaan puheenvuoro komissiolle. Lisua, olkaa hyvä. Thank you. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa ensimmäiseksi, että vaikutelmani on, että tämän aamun viesti on hyvin selkeä. Tämä asetusluonnos ja rikkomusmenettely käsittely on ensimmäinen hyvä vaihe, mutta vain ensimmäinen vaihe. Pitää jatkaa työtä, jotta taataan yhteensopivuus kaikkien EU-säännösten kanssa, eikä vain niiden säännösten, jotka vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. On muitakin tärkeitä tavoitteita kuten reilu kilpailu ja pitää taata sopivat työolosuhteet kuljettajille ja muullekin henkilökunnalle. Tällä halutaan siis taata johdonmukaisuus muiden säännösten kanssa, muun muassa kabotaasisäännösten, kuten myös sääntöjen, jotka koskevat asettautumiskriteerejä, kuten erilaisia aliurakoitsija- ja peiteyhtiöitä. Ja komissio toimii. Ja vaikka ette mitään konkreettista näkisikään, niin voitte olla varmoja siitä, että koko yksikköni työstää erittäin intensiivisesti tätä tiealoitetta. Ja ensimmäinen vaihe tässä valmistelussa on niin kutsuttu ex post eli jälkikäteen suoritettu arviointi siitä, että säännöt ovat sopivia ja selkeitä ja takaavatko ne hyvän lain valvonnan ja noudattamisen. Ja asetus 1071 kautta 2009 ja asetus 1072 kuuluvat tähän jälkikäteisarviointiin ja työ etenee ja toivomme, että terveen arvioinnin pohjalta voimme valmistelemaan arvioin, vaikutusarviointia. Ja vielä kaksi huomiota, jotka kuulin koskien luetteloa esim. se, josta puhui herra Rikke ja joka koski eroavaisuutta vakavuusasteen tasoissa koskien väärennettyjä asiakirjoja ja rikkomuksia, jotka liittyvät siihen, että evätään pääsy asiakirjoihin, niin mikäli nyt ymmärrän, rikkomusluokas ryhmässä kaksi väärennetyt asiakirjat ja se, että asiakirjat evätään, niin ne ovat samaa vakavuusastetta. Me emme voi katsoa, että jos kieltäydytään antamasta pääsyä asiakirjoihin, että se olisi vakavampi rikkomus, koska silloin pitäisi muuttaa liitettä asetuksessa 1071. Ja sitten vastaus Van Dalenin kysymykseen, joka koski myös väärennettyjä asiakirjoja, niin minusta väärennetyt asiakirjat kuuluvat rikkomusluetteloon erityisesti tässä kun ei noudateta EU-asetusta, joka koskee ajokort kursseja, ajolupia, toimilupia ja ammattipätevyyskortteja, niin tämä on selkeästi merkitty luokassa kaksi rikkomus yhdeksän, luokassa kahdeksan rikkomus yksi ja ne ovat myös ryhmässä 10 ja 11. Ja haluaisin sanoa, että tämä teksti on hyvin mutkikas ja tekninen paperi ja siksi me valmistelimme muutama viikko sitten ja toivon, että se auttaa teitä tällaista epävirallista paperia, joka yrittää selittää vähän, missä hengessä on luokiteltu näitä rikkomuksia ja yritämme myös selvittää uusia rikkomuksia, joita olemme korjanneet tai tuoneet tähän tarkistettuun listaan. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass Eli 14. tammikuuta mennessä tulee sihteeristölle jättää mahdolliset huomiot ja 28. helmikuuta sitten täysistunto tarkastelee asiaa. Mennään eteenpäin esityslistalla. Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajan Markku Myllyn alustus. Lissabonissahan herra Rova Kyllönen ja herra Sille kävivätkin vierailulla EMSassa, EMSA-virastossa. Ja Diejenigen, die nicht mehr, those who would not listen, please leave the, the room. Also zunächst mal begrüße ich sehr herzlich. Haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi tänne EMSAn pääjohtajan herra Myllyn. Robert Sille ja Roa Merja Kyllönen. Hän kävivätkin eh, vierailulla virastossanne, teillä varmasti tuttuja henkilöitä, mutta tähän matkaan liittyen on myöskin eh, matkaraportti saatu, se on jäsenille jaettu ja sitten EMSAn työohjelma sähköpostitse myöskin jaettu kaikille. Eli meillä alustavia tietoja jonkin verran on ja todellakin lämpimästi tervetuloa tänne ja nyt eh, illalla odotamme teidän alustustanne täällä. Olkaa hyvä. Uh, Mr. President, uh... Kiitos, hyvä puheenjohtaja ja huomenta hyvät jäsenet, hyvät kuulijat. Kiitos siitä, että kutsuitte minut jälleen tänne tänään ja annoitte minulle tilaisuuden sanoa muutaman sanan EMSAn nykyisestä toiminnasta ja haasteista, joita tulevaisuus meille tuo. Ja haluan esittää kiitollisuuteni tätä valiokuntaa kohtaan, joka on ollut kovin tukeva. Aina sen jälkeen, kun EMSA perustettiin vuonna 2002. Toisin kuin viime vuonna, tällä kertaa haluan korostaa suuria prioriteetteja ja haasteita, joita EMSA kohtaa seuraavina vuosina. Ja kun nyt puhutaan haasteista, niin tärkein ja horisontaalinen on meillä se, että takaamme ydintehtävien suorittamisen ja että meillä on niihin resurssit. EMSA toimittaa palveluita, levittää tietoa ja antaa teknistä tukea jäsenvaltioille, erilaisille komission osastoille ja muille EUn virastoille, jotka voivat hyötyä meidän jokapäiväisestä työstämme. Kuten voitte nähdä, tässä käyrässä virasto aloitti toimintansa 2003 meidän tavoitteenamme oli 5 prosentin supistaminen, tai meillä oli 5 prosentin säästötavoite, joka meille oli asetettu, mutta tehtävien kova lukumäärä ja laajuus on vain vahvistunut. Ja nyt olemme saavuttaneet tilanteen, jossa pidemmälle meneminen, siis henkilökuntakarsinnoissa, voisi johtaa siihen, että joudumme priorisoimaan entistä pahemmin ja on vaikea silloin täyttää tavoitteita. Ja kiitän teitä siitä, että osallistuitte meidän sidosryhmä kyselyymme ja virasto aikoo suorittaa ulkoisen arvioinnin, kuten asetukseen on kirjattu, ja panoksemme ja tietysti sidosryhmien panos on tietysti ensisijaisen tärkeä meidän toimintamme kannalta. EMSalla laivaturvallisuus on meidän toimintamme ytimessä. Tällä alalla toimiminen ja matkustajien turvallisuuden takaaminen tulee meille yhä tärkeämmäksi. Ensi vuonna EMSAn tutkimustulokset tulevat olemaan perustana EUn ehdotuksena IMOlle, jolla sitten voidaan vahvistaa alusten turvallisuutta. Ja aiomme käynnistää myös tutkimuksen paloturvallisuudesta matkustajalaivoilla eri sidosryhmien tuella. Ja EMSA aikoo myös jatkaa aktiivista tukea teknisesti toisessa vaiheessa matkustajaturvallisuuslainsäädännön arvioinnissa, joka seu, josta seuraa välittömiä toimenpiteitä. Kun asiat menevät pieleen, niin kuin ikävä kyllä usein käy, ja tilastojen mukaisesti, jotka EMSA on kerännyt, niin aika usein asiat menevät pieleen. Viime vuonna meillä oli yli 3000 tapaturmaa, jotka meillä oli 99 vakavaa vakavaa onnettomuutta. Ja menetimme 51 alusta ja kuolonuhreja oli paljon ja haluamme estää näitä tapahtumasta. On tärkeää kerätä tietoa ja yhdistää sitä, tutkia tapaturmia ja kuolemaan johtaneita tapaturmia ja hiljattain me julkistimme katsauksemme kuolon uhreista ja onnettomuuksista. Ja raportoimme jäsenvaltioille tutkimuksistamme ja meillä on hyvin paljon mielenkiintoista informaatiota yleisölle omalla nettisivustollamme. Ensi vuonna ensi aikoo jatkaa tukea jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle kun pannaan täytäntöön kansainvälistä ja EU-lainsäädäntöä, kun ennaltaehkäistään laivojen saastuttamista ja tässä halutaan auttaa direktiivin täytäntöönpanoa ja myös sen direktiivin mukaisesti, joka koskee siis alan teollisuutta ja haluamme estää polttoainet saastuttamista. Ja on sitten raportointidirektiivi ja valvontadirektiivi, jonka valvonnassa haluamme myös auttaa. Ja haluamme auttaa komissiota kierrätysdirektiivin asetuksen täytäntöönpanossa. EMSA on alkaen alkujaan kehittänyt TETIS-järjestelmän, joka on sekä jäsenvaltioiden että että EUn ja muiden käytössä. Ja tarkoituksena oli toimia EUn informaatiojärjestelmänä, jossa rekisteröidään tiedot ja tutkitaan myös tavoitteita ja tutkitaan myös lain noudattamista. Ensimmäiseksi tarkistettiin rikkidirektiivi järjestelmässä joka kehitettiin kolmen kuukauden aikana ja haluamme lähitulevaisuudessa käyttää teetistä ainoana informaatiojärjestelmässä järjestelmänä, joka kokoaa yhteen niin tarkistukset kuin informaatiot. RMB-asetus ja kierrätysasetus ovat ensimmäisiä järjestelmään tulevia valvottavia säädöksiä ja ensi vuonna virasto auttaa edelleenkin EUn naapurikumppaneita, kun halutaan auttaa näitä luomaan standardeja ja lainsäädäntöä. Välimeren maat, Adrianmeren maiden toiminta, EMSA kouluttaa kouluttaa henkilökuntaa näiden maiden hallintoja varten ja auttaa heitä käyttämään EMSA-palveluita. Kuten esimerkiksi meillä on tämmöinen öljyvuoto informaatiojärjestelmä ja ensi vuonna tuemme myös prosessia, jolla haluan parantaa sisämarkkinoita ja meriliikennettä komis- ja komissiota myös raportointimenettelyissä. Ja meillä on myös tämmöinen kansallinen raportointijärjestelmä, jota tuemme. Ja ensi vuonna jatkamme kuuloelimisiä tulliviranomaisten kanssa. On pilottiprojekti, jolla halutaan yksinkertaistaa ja harmonisoida rahtimuodollisuuksia. Haluamme osoittaa, ehdottaa, että rahtimenettelyt voidaan toimittaa tähän kansalliseen yhtenäiseen yhden luukun järjestelmään, jolla yksinkertaistetaan asioita. Ja haluamme rikastaa koko tätä merikuvastoa kaiken teknologian kerran, joka meillä on käytössämme eri virastojen ja jäsenvaltioiden kautta. Meidän ponnistuksillamme on yksi tavoite. Meidän pitää olla avaintoimijoita ja meillä pitää olla mahdollisimman tarkka kuvausmenetelmä. EMSA antaa räätälöityjä valvontapalveluita ja annamme tietoja Frontexille myös jäljitysjärjestelmämme kautta, eli toimimme operatiivisessa yhteistyössä EUn kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa. Palvelu on toiminut vuodesta 2013 ja sen mandaattia jatketaan ensi vuonna. Palvelua annetaan yhdistämällä alusten paikannusjärjestelmä ja tiedon tutkiminen ja yhdistämme tämän Frontexin Eurosur-järjestelmään. Haluamme tuoda mukaan uusia teknologioita, jotta voidaan jakaa tietoa mahdollisimman nopeasti ja tuoda myös lisäarvoa. Ja tämän takia virasto osallistuu pilottiprojektiin, jolla testataan mahdollisuutta tuoda mukaan tällaisia lennokkeja, joita voidaan kaukaa ohjata. Tällä tavalla voidaan kuroa umpeen kuiluja joita vie, tai puutteita, joita vielä vallitsee. Ja tämä on hyvin tärkeää nimenomaan silloin, kun turvapaikanhakijat lähtevät meren yli kulkemaan. Haluamme parantaa valvontaa ja meillä on erilaisia valvontamenetelmiä. Valvomme päästöjä, pelastustoimia öljysaastetta ja niin edelleen. Ja vielä tärkeä projekti EMSAlle ensi vuonna on Kopernikus-palvelut turvallisuussovelluksia varten. Haluamme nimenomaan kehittää merivalvontaa. Ja sopimus allekirjoitetaan tänä päivänä ensi vuonna käynnistetään sitten tämän sopimuksen täytäntöönpano. Virasto saa 40 miljoonaa viiden vuoden ajan ja EMSA sitten keskittyy parantamaan integroituja merivalvontapalveluita, jotka kohdistuvat eri kohdeyleisöjen tarpeisiin. Ja EMSA haluaa myös valvoa öljysaastetta. Olemme paikantaneet 19 alusta ja ensi kesänä voimme kattaa myös Kanarian saarten alueet. Meillä on 19 alus, valvonta-alusta. Ja nämä ovat kaikki yksityisen ja julkisen puolen kumppanuussopimuksia. Me tuomme laitteistot, aluksia liikennöivät yksityiset laivan omistajat, jotka harjoittavat omaa kaupallista toimintaansa näillä merille, mutta he ovat allekirjoittaneet tämmöisiä standby-sopimuksia EMSAn kanssa, eli ne voivat heti paikalla lopettaa kaupallisen toiminnan, jos tulee iso öljykatastrofi ja ne ovat valmiita silloin reagoimaan ja auttamaan meitä integroinnilla. Ja kun tuomme öljy- ja kaasutuotannon tähän päästövalvontaan, me laajennamme näin meidän palvelun kirjoamme jäsenvaltioiden käyttöön. Ja haluamme tuoda uusia tukipalveluita ja seurata näin saastemekanismeja ja käyttää uutta teknologiaa ja vaikuttaa siihen, että saastuttaminen voidaan lopettaa. Meillä on erilaisia öljyvuotojen tukkimis- ja muita menetelmiä, joita olemme tutkineet. Ja tässä tämä lyhyt katsaus prioriteeteistamme ja haasteistamme toivon on antanut nyt teille vähän esimakua siitä, miten toimimme seuraavan vuoden aikana ja odotan nyt innolla teidän kysymyksiänne ja jälleen kerran kutsun teitä tutustumaan meidän toimintaamme. Kiitän teitä kaikkia. Thank you very much as well. Kiitos. Nyt ei mennä ryhmäkohtaisesti tässä läpi, vaan eh, lähdetään liikkeelle paikalla käyneistä, eli Siilestä ja Rouva Kyllösestä. Herrat Siile, olkaa hyvä. <laughs> Uh, Minä haluaisin kiittää herra Myllyä tästä vieraanvaraisuudesta, kun kävimme EMSässä eh, muutama kuukausi sitten ja tosiaan minulla, minulle jäi oikein hyvä vaikutelma. Kiitoksia tästä movista, joka on erittäin hyvä symboli EMSAn toiminnasta. Mit, eli haluan kiittää tosiaankin niistä vastauksista, joita saimme asiantuntijoilta, kun kävimme koskien EMSAn yhteistyötä Frontexin kanssa. Ja Mm, me saimme erittäin ammattimaisia vastauksia näihin kysymyksiin, joita esitimme, pakolaistilanne ja muut asiat, joita käsiteltiin. Toiseksi minulla oli sellainen vaikutelma, että e, käytät erittäin edistyntä teknologiaa. Tämä sovellukset, joissa näkyvät laivat myös ähm, erittäin hyviä. Jackie Foster varmasti äh, puhuu niistä myös, mutta äh, tämä pilottihanke, joka teillä nyt on meneillään, se on erittäin edistynyt ja äh, sitten ähm, tämä onnettomuus onnettomuuskysymys, niiden tutkinta ja vastaavat erittäin hyödyllistä. Tärkeää tietää, miksi niitä tapahtuu, joten kiitoksia kovin paljon Minun kysymykseni liittyy eh, niin, että niin, me odotimme kovasti direktiiviä täällä eh, valiokunnassa ja eh, varmasti seuraatte lainsäädäntötilannetta alallanne. Onko näkyvissä mitään, mitään kehitystä myös täällä henkilöstöpuolella? Oletteko menossa aivan eri suuntaan kuin mitä ehdotti komissio? Neuvostolla on oma kantansa asiassa. Ehkä siellä on sellaisia alueita, joita voitaisiin muuttaa. Tämä on poliittinen päätös tietenkin. Ja miten tämä vaikuttaa tämä henkilöstökysymys? Ja sitten Merja Kyllönen. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset herra Mylle, että pääsitte tänne kertomaan uusimmista asioista EMSAan liittyen. Meidän vierailumme oli varsin mielenkiintoinen ja myöskin tärkeä. Ja oli hyvä, että se voitiin järjestää. Ja todellakin Tran valiokunnalle mielellään kerron tietoa tästä matkasta. Mutta tässä vaiheessa esittäisin kaksi kysymystä. Yksi suurimmista haasteistahan on ilman muuta ympäristöllinen haaste, mitä tulee merialueisiin myöskin. Meille eh, direktiivit ja meren saastumisongelmat ovat eh, tuttuja. Eh, millaiseksi te näkisitte EMSAn roolin tulevaisuudessa, kun katsotaan sitä, mitä tehdään ja miten toimitaan merillä ja miten me voisimme teidän työtänne tukea näissä ympäristöhaasteissa? Ja sitten toinen kysymys, se liittyy tähän pakolaistilanteeseen ja toisaalta myöskin ilmastoasiaan. Sillä tämänhetkinen ongelma on nykyistäkin laajempi, jos pidetään mielessä se, mitä tulee tapahtumaan ilmastokysymysten myötä. Ensin ehkä kun puhutaan pienistä maista ja pienistä saarista, ja sitten ilmiö laajenee. Eli miten EMSA suhtautuu näihin kysymyksiin? Ja kuinka sitten olisi syytä valmistautua tähän kaikkeen, jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, koska ne varmasti tulevaisuudessa meitä odottavat. No toivottavasti eivät nyt ihan pian, mutta varsin pelottavalta kuitenkin näyttää. Eli kaksi tällaista helppoa pikkukysymystä. kysymystä. Luis de Grandes. De Pascal seuraavana, olkaa hyvä. Gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kovasti eh, herra Myylylle tästä eh, tulostaan. Varmasti eh, voidaan olla tyytyväisiä näihin teidän tuloksiinne toimintaanne aina lämpimästi. Olette tervetullut tänne valiokuntaan. Um, usein suhtaudumme kriittisesti virastoihin, mutta aina eh, EMSA on antanut meille eh, hyvää lisäarvoa tänne valiokuntaan. Ja eh, se johtuu kyllä teidän omasta työstännekin. Usean otteeseen minä olen ollut teidän asioissanne esittelijänä ja me pääsimme tosiaan tuonne vierailulle silloin, kun Lissabonin, Lissabonin virasto otettiin käyttöön äh, ja äh, tosiaankin äh, koko tänä aikana valiokunta on tukenut uusia tehtäviä, uusia resurssejanne ja minä halusin tietää, miten tässä nyt on suhtauduttu tähän resurssien optimointiin ja onko tässä nyt riittävästi resursseja käytettävissä. Jos nyt jatketaan näin, onko enää tasapainoa ajatellen uusia tehtäviä ja henkilöstöresursseja? Minun mielestäni tasapaino on tässä tärkeää myös. Minä mielelläni kuuntelin, että täällä on tämä standby kehitteillä Kanarian saarien ympärillä, mutta mitä tulee eh, näihin standby-laivoihin ja muihin, nyt tässä ollaan valmistelemassa eh, kuitenkin toimia. Ja mitä tapahtuu sitten, kun eh, tulee tällaisia saastumistapahtumia? Minun mielestäni tässä nämä standby-laivat ovat hyvin tärkeitä siinä vaiheessa, kun halutaan torjua saastumista jos on sellainen alus, joka tosiaan jää tuonne merelle. Mikä teidän mielestänne on uuden teknologian tuoma lisäarvo? Tässä mietin satelliitteja ja vastaajia, joita voidaan käyttää selvitettäessä saastumisia. Tällä tavoin voitaisiin myös estää se, että tosiaan äh, lähdetään äh, tarkoituksella äh, saastuttamaan. Ja lopuksi vielä uusi ilmiö valitettavasti ovat pakolaiset poliittisista syistä, muista syistä. Tässä on tosiaankin merellä kuollut valtavasti väkeä. Tämä tietenkin vaikuttaa sellaisia maita kuin minun oma maani ja Italia myös ovat kärsineet. Nyt jos halutaan selvittää ja estää nämä tapahtumat, nämä järkyttävät haaksirikot, haluaisin tietää hiukan siitä, mitä te voitte tehdä ja millaisia tuloksia on ollut nykytoimilla. Joka tapauksessa haluan kiittää kovasti oikein hyvästä yhteistyöstä. Se on ollut esimerkillistä. Et tosiaan voimme onnitella teitä toiminnastanne. Kiitos. Tervetuloa. Ja ST-ryhmän nimissä toteaisin, että on hyvä, että pääsitte tänne ja teette varsin erinomaista työtä, vaikka taloustilanne onkin hankala. Ja on erittäin tärkeää, että valiokuntamme mm, niin pitkälle kuin mahdollista mahdollistaa tarvittavien resurssien olemassaolon. Tämän esittämämme niin analyysin pohjalta katsoin näitä turvallisuustilastoja ja onnettomuustilastoja. Turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota, koska näyttäisi siltä, että tässä on kasvusuhdanne. suhdanne olemassa onnettomuuksien osalta ja olisin esittänyt tähän muutaman kysymyksen. Ja toteaisin, että ST-ryhmälle varsinkin yksi suurimmista huolenaiheista on koulutuksen liittyvät seikat, eli se, miten tätä sektoria tarkastellaan ja mitkä ovat työolot ja ehdot ylipäätään sillä on olemassa riski, että e, toiminta e, satamissa ja merillä e, ei ole enää yhtä turvallista kuin aikaisemmin. Ja mitä mieltä te olette, minkä tyyppistä tilastotietoa teillä ehkä tähän liittyen olisi? Herra Sillä, olette ehkä eri mieltä kuin minä, mutta hän mainitsi tässä satamalainsäädännön ja tämä on asia, johon liittyy myöskin hankaluuksia ja kannattaa ehkä tarkastella mahdollisia lisäresursseja näissä yhteyksissä, sillä tämä asettuu nimenomaan viittaa näihin minimiturvallisuusstandardeihin. On varsin tärkeää, että voidaan käydä eh, yhteistyötä ja vuoropuhelua työmarkkinosapuolten kanssa, mutta on todettu, että tarvittaisiin tietynlaista eh, minimiturvallisuustasoa, joka asetuksessa mainittaisiin. Ja juuri katsoisin, että tämä asetus on ongelmallinen, se ei ole riittävän yksityiskohtainen ja on monia erilaisia aspekteja, e, joita jäsenemme täällä ovat esiin tuoneet ja toteavat, että tarvittaisiin tämän tyyppistä e, asetuksen tarkistusta. Ja ehkä kannattaisi miettiä, e, kannattaisiko tästä asiasta äänestää joulukuussa. Foster seuraavana, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chairman, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Aivan kuten muutkin kollegat, että minä itse uh, olen Englannista ja meillä on paljon vettä ympärillä, joten uh, täytyy tunnustaa, että tosiaankin meriteollisuudella on ollut pakko tunnustaa, miten vakavasti pitää ottaa onnettomuudet Minulla itselläni on ilmailualalta taustaa ja siellä on hyvin avoimesti hoidettu onnettomuuskysymykset, jotta voidaan paremmin estää niitä tulevaisuudessa. Se on aivan loogista. Ehkä logistisesti se on hiukan hankalampaa merialalla, mutta tosiaankin painetta on jäsenvaltion osalta jäsenvaltioiden osalta paljon, jotta saadaan kunnon lainsäädäntö aikaan ja täytäntöönpano pitää suhtautua vakavasti. Erittäin vaikea usein selvittää näitä onnettomuuksia kuitenkin ajatellen meren pohjaa. Aivan sivumennen meillä, meillä on tästä tullut äh, äskettäin äh, myös äh, kertomus pelastustoimista, varsinkin nämä pakolaiskysymyksissä. Meidän täytyy saada näistä asioista oikein hyvä suuntaan. Ei pidä kuitenkaan mennä liikaa lakia sääntelemään. Lopuksi puhuisin vielä näistä ongelmista, jotka liittyvät äh, rikkidirektiiviin ja tietenkin monet meistä me olemme äh, olleet yhteyksissä myös äh, meriteollisuuteen hyvin usein, niin kuin itsekin olen ollut. Tämä asia on tullut esiin. Minä otin esiin sen jo Valkomaiden edustajien kanssa näissä meri kysymyksissä. Tässä on tietty ristiriita, koska rikkidirektiivi ja asiat, jotka siihen liittyvät, tarkoittavat, että meillä on ollut äh, tässä suhteessa ongelmia ajatellen nämä kalustoa, mutta äh, muitakin ongelmia on ollut ja ajoitus on myös ollut hiukan ongelmallinen, äh, koska tässä on tulossa nyt moratorio ajatellen aluksia, jotka saisivat tosiaan kaiken laitteiston kuntoon. Mutta meillä on ongelmia myös paikallissatamien osalta koko Euroopan unionin alueella. Sellaiset alukset, jotka ähm, itse asiassa äh, ovat sellaisia, että niillä on kaikki tarvittava välineistö. Ne tulevat äh, satamiin ja niille kerrotaan, että ne eivät äh, täytäkään puhda, puhdata, puhdasta vettä koskevaa direktiiviä. Ja sitten sanotaan, että ei voi tehdä sitä tai tätä, koska meillä on paikallinen sääntö tätä koskien. Eihän näin voi toimia. Meillä on joko direktiivi, koska tarvitaan tälle alalle varmuutta, mutta tosiaan ongelmia on ja ne ovat merkittäviä tälle alalle. Me emme niitä enää tarvitse. Miten te voisitte sitten neuvoston kanssa yhteistyössä vaikuttaa siihen, että asia saadaan kuntoon ja Alankomaat ovat tietenkin etualalla näissä merialan kysymyksissä, joten siinä aikana pitäisi asia hoitaa Paljon muitakin asioita tuli esiin tässä esityksessä, ne erittäin mielenkiintoista. Kiitoksia oikein paljon siitä, että tulitte tänne paikalle tänään. Kiitos. Yeah, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset herra Mylly. Alustuksenne oli hyvä ja haluaisin hieman kommentoida tätä kattavaa Emsan työohjelmaa ja esittää kysymyksen myöskin uusien teknologiahankkeiden käytöstä. Varjo ja mainitsikin tässä äh, asian ja kysyisin, mitä te EU-toimielimiltä tarvitsisitte äh, sen mahdollistamiseksi, että voisitte paremmin hyödyntää äh, uutta teknologiaa paremmin? Esimerkiksi lennokit tai kuinka löytää öljysaastumisia tai muita vastaavia. Ja sitten kysyisin, mitä tältä kyseiseltä valiokunnalta erityisesti odottaisitte ja toivoisitte? Teillä. Kiseellä seuraavana, olkaa hyvä. I found the button. Jolly good. Hello. Nyt vihdoin löytyi nappi. Oikein hienoa. Kiitoksia herra Mylly tästä esityksestänne minä aioin äh, lähteä Lissabonin kesällä, mutta, äh, mutta äh, tuli ongelmia polven kanssa enkä päässyt matkaan. Toivottavasti jonain päivänä voin tämän kutsun ottaa vastaan. Muutama vuosi sitten parlamentti halusi antaa EMSalle lisävastuita, jotka liittyvät öljy- ja kaasulaitosten saastuttamiseen. Haluaisin tietää tästä maantieteellisen ulottuvuuden laajentumisesta. Eh, niin, että käytet, mm, mukaan tulevat myös yksityisomisteiset eh, alukset. Mietin tässä, onko teillä eh, suunnitelmia laajentaa näitä toimia ja onko EMSalla riittävästi resursseja, jotta näihin toimiin voidaan ryhtyä? Jetzt Claudia Montero. Claudia Montero. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Diretor e dizer que foi de facto aqui. Kiitos, puheenjohtaja. Ja kiitokset pääjohtajalle tästä varsin kattavasta ohjelmaesittelystä. Digitalisoitumisen mainitsitte, mitä satamien toimintaan tulee ja ylipäätään uusien teknologioiden hyödyntämisen. Ja tämä on tärkeä seikka. On hyvä, että hyvä kuulla, että näissä asioissa on edetty. On valiteltavaa, että en itse päässyt mukaan tälle Lisabonin vierailulle. No, käyn siellä tietysti muuten, mutta olisi ollut mielenkiintoista tutustua virastoon. Ja nyt sitten muutama kysymys, jonka haluaisin esittää. Koulutuskysymykset ensinnäkin. Onko teillä suunnitteilla minkäänlaisia eh, koulutusjärjestelyjä? Useimmat onnettomuudethan eh, johtuvat nimenomaan inhimillisestä virheestä. Ja varsinkin kun katsoo risteilijöitä, niin tällöin välttämättä eh, tai joskus kolmesta maista tulee myöskin henkilökunta laivoille. Ja kysyisin teiltä, onko mahdollista ehkä ajatella jonkinlaista eurooppalaista aloitetta tähän liittyen. Ja sitten pakolaiskysymys onko eh, tässä mahdollista tehdä hyvää yhteistyötä Frontexin kanssa ja pyrkiä saavuttamaan synergiaetuja. Ja sitten vielä viittasitte näihin maantieteellisiin toimiin, alueellisiin toimiin. Voisitteko hieman täsmentää tätä seikkaa? Eli alue, jolla toimitte eh, yhteistyöhön pohjautuen – esimerkiksi mitä tulee Välimeren saaristoalueisiin ja siellä tapahtuvaan yhteistyöhön. Voisitko hieman kertoa eh, tästä ja ehkä miten Madeira tulee kuvan mukaan? Peter von Dalen. Dank u wel, voorzitter. Ja, er is natuurlijk nog een terrein waarop we de inzet en de data van het team Juncker missen. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, niin äh, Junckerin joukkoja tässä on poissa, mutta äh, minun mielestäni 50 prosenttia virastoista suunnilleen olisi voinut vaikuttaa aika merkittävästi toimintaan, mutta minä itse Eh, Dirk Sterksin kanssa ja muiden kollegojen Stakusin kanssa eh, me eh, Lissabonissa ja huomasimme paikan päällä, miten paljon EMSA tuo lisäarvoa. EMSA on yksi niistä virastoista, joka on osoittanut tehokkuutensa ja tarpeellisuutensa. Te puhuitte tässä tapahtumien onnettomien, onnettomuuksien analysoinnista ja puhuitte 99 eh, vakavasta tapauksesta. Eh, tätä eh, tilannetta on analysoitu varmasti usean vuoden ajan ja mekin meille analysoidaan täällä myös merionnettomuuksien vaikutuksia. Voitteko tarkemmin kertoa meille onnettomuusanalyysien tuloksista onko esimerkiksi eh, sellaisia onnettomuuksia, jotka analyysin avulla ovat vähentyneet, sen tyyppisiä ongelmia eh, ja onnettomuuksia. Me olemme nähneet, että onnettomuudet ovat laskusuunnassa. Mietin tätä kysymystä, eh, koska olen nähnyt, että on sellaisia onnettomuuksia, joita on tapahtunut nimenomaan lastauksen purun yhteydessä. Ja on nähtävissä, että kalusto on esimerkiksi ollut vanha Tällainen analyysi, voiko se johtaa suosituksiin, varsinkin lastausvälineistön uudistamista koskien. Kun. Kiitos puheenjohtaja. Saksan edustajana ja meillä on kaksi laajaa merialuetta ja meri- ja puhemeriä. Pidämme EMSAa varsin tärkeänä näin ollen ja turvallisuus ilman muuta on keskiössä ja ennaltaehkäisevät toimet esimerkiksi, mitä tulee ympäristökysymyksiin ja ympäristösuojeluun, kun ajatellaan eh, näiden laudenvesien pumppauksia ja päästöjä meriin. On tärkeää, että näissä yhteyksissä voidaan hyödyntää uutta teknologiaa, eli Tällaiset haverikomandot, joita yksittäisillä jäsenmailla on käytössään, ja tähän liittyvät sitten järjestelyt Saksalla on käytössä tietyn tyyppiset ähm, mm, äh, menettelyt ja laitteistot äh, haksirikkotilanteissa. Ja nyt kysyisin EMSalta, äh, pystyttekö järjestämään koordinoinen eri maiden järjestelyjen välillä, jos esimerkiksi sellainen onnettomuustilanne syntyisi, kun Biskajanlahdella jokin aika sitten oli, niin sanottiin, että ei hinattaisi satamiin, vaan mieluummin Aavalle merelle. Ja sitten kuitenkin öljypäästöjäkin syntyi. Miten tällöin sitten te koordinoitte nämä pelastustoimet eri maiden välisesti tämän tyyppisissä haaksirikkotilanteissa. Olisi tärkeää, että asiat hoidettaisiin hyvin ennaltaehkäisevästi, jotta tarvittaessa sitten osataan menetellä hyvin ja ennaltaehkäisystä, kun puhutaan, lennokien käyttö on yksi asia, mutta ylipäätään uusi satelliitinavigointijärjestelmä Galileo kun katsoo esimerkiksi eh, Itämeren tilannetta ja näitä Venäjän tankereita, jotka enenevässä määrin, tehän tilastoja näytitte, eh, kulkevat näillä merillä, nämä ovat varsinaisia eh, neulan silmiä, pullonkauloja, myöskin salmia, Gibraltaria. On tärkeää, että juuri näihin paikkoihin erityisesti keskitytään. Lopuksi sitten itse vielä esittäisin pari lyhyttä kysymystä. Raskasöljyhän on, kuten tiedämme, varsin ympäristölle haitallista. Se on erityisjätettä, joka liittyy öljyntuotantoon ja se tulisi sellaisena myöskin pyrkiä hävittämään, mutta sitä vaan sitten päästään ilmaan. Tästä asiasta on keskusteltu pitkään, mitä ei ole tapahtunut. Kysyisin, milloin raskas öljy sitten todellakin sen polttaminen kielletään. No, Toinen vaihtoehto ei sekään ole paras mahdollinen, mutta kuitenkin jos raskasöljystä päästäisiin eroon, niin tilanne olisi jo jonkin verran parempi. Ympäristö ainakin ja terveys hyötyisivät tästä suunnattomasti. Eli olisi hyvä, jos voisi tätä hieman valottaa. Ja sitten vielä toinen seikka. Nämä onnettomuudet, jotka mainittiin. Flaminia onnettomuus erityisesti ja Atlantin onnettomuus Tästä Laminiasta keskusteltiin täällä varsin pitkän siksi, että to, eh, lähin satama ei ollut valmis auttamaan, vaan aluksen tuli palata lähtösatamaansa pidemmälle. Toisaalta puhutaan eurooppalaista merialueesta ja vastavuoroinen avun antaminen tulisi olla, sen tulisi olla itsestäänselvä asia, tällaisen välittömän avun saaminen yleensähän virheistä oppii, tai pitäisi ainakin oppia. Kysyisin, miten nyt kävi Flaminian jälkeen, onko virheistä yhtään opittu. Ja nyt teille tarjoutuu mahdollisuus vastata. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikista kysymyksistä. Tässä on kysymyksiä aika paljon ja aikaa vähän, joten yritän vähän niputtaa nyt näitä kysymyksiä ja katsoa, mitä nyt saan näistä. Kaikkiin kysymyksiin vastataan. Voitte lähettää minulle sähköpostia, jos haluatte, tai katsotte, että vastaukseni on puutteellinen. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa pari sanaa henkilöresursseistamme. Kun komission tiedonanto ilmestyi 2013, ryhdyimme välittömästi supistamaan henkilökuntaa, tiesimme, että mitä aiemmin siihen ryhdymme, niin sitä paremmin sopeudumme näihin 5 prosentin säästötavoitteisiin, jotka komissio asetti. Ja nyt kun meillä on jo asiantuntemusta, jota voidaan käy, ottaa ulkopuolelta, niin me olemme nyt säästäneet henkilökuntakuluissa. Me haluamme kuitenkin tuottaa korkealaatuista asiantuntemusta komissiolle ja jäsenvaltioille ja haluamme säilyttää tämän palvelun korkean tason. Ja tässä olemme yrittäneet nyt katsoa, mikä on paras uudelleenorganisaatio, jotta täytämme nämä sidosryhmien vaatimukset. Mutta on sanottava, että kaikki virastot ovat valittaneet tästä ja meidän on nyt vielä säästettävä 5 prosenttia vuoteen 2018 mennessä. Ja meillä oli tapaaminen Dublinissa – viime kuussa ja meille sanottiin, että ehkä tätä vaatimusta voidaan siirtää aina vuoteen 2020, mitä ei kuitenkaan ole vahvistettu, eli meidän pitää säästää vielä 5 prosenttia, mikä merkitsee sitä, että meidän pitää poistaa vielä seitsemän virkaa EMSalla, mikä tuottaakin melkoisia haasteita meille. Mehän olimme toki yrittäneet järjestää mahdollisimman paljon, mutta nyt kun meillä on uusia tehtäviä ja meillä on uusia aikavaatimuksia komissiolta ja muiltakin pääosastoilta jotka käsittelevät samoja aloja. Ajattelen esim. ympäristöpääosastoa ja päästöjen valvontaa. Niin tämä luo meille tietysti valtavia haasteita ihan selkeästi meiltä puuttuu henkilökuntaa, kun meidän pitää käyttää, saattaa täytäntöön näitä kansallisia yhden ainoan luukun raportointivelvoitteita. Ja meidän pitää nyt katsoa, miten käy komission ehdotuksen ja tarvitsemme tietysti rahoitusta lennokkien käyttämiseen, mikä vaatii tietysti myös asiantuntemusta ja työtapaturmatutkimuksesta puhuttiin. Me keräämme nyt tällaista tietokantaa vähän niin kuin ilmailussakin ja meillä on vain kaksi, jotka sitä työstävät ja yritämme tutkia syvemmin tapaturmia. Meillä vain ei ole tarpeeksi ihmisiä tähän ja siksi on hirveän tärkeää meidän mielestämme, että voimme analysoida onnettomuuksia ja reagoida mahdollisimman nopeasti. Nyt kykenemme reagoimaan vain jälkikäteen ja meidänhän pitäisi voida toimia ennaltaehkäisevästi ennen onnettomuuksia. Nämä ovat suuria haasteita meille nimenomaan henkilöstöhallinnon osalta. Ja mitä sitten tulee ympäristöhaasteisiin, niin me työstämme asioita ympäristöpääosaston kanssa, joka on kovin innoissaan nyt Ensan työstä. Kuten sanoin, olemme luoneet TETIS S valvontajärjestelmän rikkidirektiiville ja kehitämme tätä välinettä tulevina vuosina ja ensi vuonna erityisesti oikeaan suuntaan, jotta voimme laatia inventaarioita raporteista, joita tulee järjestelmään. Tähän mennessä Meillä on noin 6000 tarkastusta, joita suoritetaan jäsenvaltioissa ja jotka syötetään järjestelmään. Ja on sanottava, että aika vähän on rikottu itse rikkidirektiiviä. Alle 2 prosenttia rikkomuksista ovat näitä ja suurin osa rikkomuksista ovat hallinnollisia rikkomuksia. Eli eivät nämä ole polttoainerikkomuksia, vaan sitä, että hallinnollisia menettelyitä ei ole noudatettu. Ja tätä teemme koko ajan parantaaksemme ja vahvistaaksemme tätä. Me koulutamme valvontaviranomaisia ja koulutamme sidosryhmiä näihin kysymyksiin, jotta vaatimukset voidaan paremmin täyttää ja olemme myös Exound kysymyksissä yhteistyössä ja Exan ja EMSAn välillä on jatkuvaa tietojen vaihtoa. Ja jos nyt katsotaan pakolaiskysymystä, niin tämähän on jotakin, joka on kovasti nyt komission agendalla ja muutenkin EUn agendalla, kun on yli 800 000 ihmistä, jotka ovat tulleet valtameren yli ja vielä tulevat ja olemme toimineet yhteistyössä Frontexin kanssa vuodesta 2013. Toimitamme heille valvontainformaatiota merialueilta e- Euroopan merialueilla. Ja nyt mietimme, miten voisimme vahvistaa valvontakapasiteettia, voisimme käyttää lennokkeja ja antaa täydentävää informaatiota satelliitti satelliittien myötä kaikki satelliittiinformaatio kootaan, mutta edelleen on mustia aukkoja Euroopan vesillä, joita ei ole katettu. Meillä on satelliittikuvia ja AES kuvantamista, mutta meillä ei ole riittävästi aluksia. Kun käytämme lennokkeja, voimme tietysti täyttää täydentää valvontainformaatiotamme, jonka toimitamme Frontexille, jotta Frontex ja jäsenvaltioiden, jäsenvaltiot voivat reagoida. Ja sitten nämä alukset. Meillä on 19 alusta. Nyt meillähän on uusimmat alukset Kanarian saarilla ja toiminta jatkuu ensi vuonna entistä tehostetumpana. Rahoitusresurssimme on, meille on annettu 160 miljoonaa seitsemän vuoden ajaksi ja me emme kykene nyt lähettämään uusia aluksia tai hoitamaan uusia aluksia, koska meidän pitää ajatella myös kaasu- ja öljyasennuksia ja olemme jakaneet nyt jonkin verran rahaa, jolla taataan turvallisuus, jos tulee öljy- tai kaasuvuotoja. Toki sormet ristissä toivomme, ettei sellaisia tule Euroopan vesillä. Meillä on noin tuhat öljy- ja kaasu äh, yksi toimipaikkaa Euroopan vesillä. Ja meillä on Kyproksella ja Maltalla tietokannat, kuten myös Portugalissa. Meillä on 200 tonnin varusteet, joita voimme käyttää, jos öljyvuotoja tulee. Meillä on tämmöisiä varastoja ja totta kai myös teollisuudellakin on omat pelastuslaitteensa ja meillä on myös lentokoneita, joita voimme käyttää, mutta ne ovat aika haastavia Euroopan vesillä ja on aika vähän palvelun tarjoajia. Meillä on vain kuusi miljoonaa, jonka voimme käyttää tähän toimintaan koko ajanjakson aikana, joten ymmärtänette, että tämä on kauhean rajoitettu määrä rahaa, jos onnettomuus tapahtuu. Muistanette Venäjän troolarin, joka kariutui Kanarian vesille ja saastetta tuli puolentoista kilometrin syvyyteen ja vain tämän yhden aluksen hinta oli neljä miljoonaa ja sekin oli aika vähän öljyä, joka oli tällä aluksella. Jos tulee jokin suurempi onnettomuus, niin silloin tarvitaan kauheasti rahaa, kun verrataan vaikkapa Meksikonlahden onnettomuuteen. Kouluttamisesta sitten, niin koulutamme paljon viranomaisia ja kolmansien maiden henkilökunnalle. Meillä on kaksi projektia Pohjois-Afrikan maiden kanssa Marokosta Jordaniaan yhtäällä ja sitten Mustanmeren alueen kanssa toimimme – ja tämä projekti päättyy ensi vuonna ja olemme neuvottelemassa parhaillaan, että jatkamme tätä koulutusta. Näiden maiden viranomaisten kanssa haluamme vahvistaa niiden kykyä täyttää EU-vaatimukset monella toiminnan alalla. Myös ympäristön suojelu on tärkeää ja siksi, että he ovat kiinteissä yhteistyössä Välimeren maihin. Välimeren maiden, Mustanmeren maiden ja EU-maiden välillä on paljon yhteistyötä ja haluamme nyt saada saman tason kaikille. Ja nyt on vähän kiire, mutta jos nyt katsotaan, mitä on tehty pakolaiskysymyksessä, joka on iso haaste. Muistatte Flaminian onnettomuuden ja kun onnettomuus tapahtui, niin olemme olleet yhteistyössä kaikkien jäsenvaltioiden kesken ja neuvottelimme parhaillaan komission osastojen kanssa ja meillä on harjoituksia tässä kysymyksessä olemme tarkistaneet suuntaviivojamme siitä, miten pitää reagoida tämän tyyppisissä onnettomuuksissa. Ja meillä on sitten uusi tabletop-harjoitus tästä vuodelle 2016 ja sitten näemme tarvitaanko vielä direktiiviä tälle. Eli reaktio reagoitu on ja toivon, että tulevina vuosina saamme täsmällisempiä suuntaviivoja jäsenvaltioille. Joku puhui valvontakapasiteetista. Kaikki alukset, kaikki kauppalaivat ja suurin osa kalastuslaivoista, jotka harjoittavat kaupankäyntiä EUn vesillä, niin niitä ensa valvoo. Eli ne ovat kaikki meidän näytöllämme milloin vain. Voimme nähdä, mistä ne tulevat, mitä ne tekevät melkein kaikki rahtilaivat näimme, mitä niillä on, minne ne ovat menossa, onko puutteita ja yhä enemmän saamme informaatiota globaalisti, koska meillä on satelliittivalvontajärjestelmä AES. AIS antaa meille mahdollisuuden valvoa merialueita. Ja kun toimimme yhteistyössä NAPFOR Atalantan kanssa Pohjois-Afrikassa, kun taistelemme näitä merirosvoja vastaan, niin meillä on myös siihen järjestelmät ja olemme keskustelleet myös siitä, että vaiht- saisimme informaatiota Ginean lahdelta, mutta emme ole vielä tätä hienosäätäneet loppuun. Ja puheenjohtaja kysyi, polttoaineista. Mikä on määräaika? Minulla ei ole kristallipalloa, mutta uskon, että tulevaisuudessa, jos nyt katsotaan uutisia, niin mitä me luemme uutisista ja tiedotusvälineistä ja merilehdistä, niin laivateollisuus menee kohti yhä puhtaampia polttoaineita, kuten nesteytetty maakaasu ja käytetään erilaisia kierrätyspolttoaineita, metaanipolttoainetta. Laivateollisuuden pitää täyttää EU-vaatimukset, mutta myös kansainväliset vaatimukset, jotka tulevat IMOlta vuoteen 2020 ja 2025 mennessä, joten luulenpa, että raskaiden polttoaineiden käyttö vähenee aluksilla ja 2025 uskon, että silloin on vähemmän raskaan polttoaineen käyttäjiä kuin puhtaan. No niin, näin vastattiin kymmenen vuotta sitten myöskin. No niin, mutta nyt tämä paremmin vastaa jo todellisuutta. Hyvä, kiitos. Kiitokset vierailustanne, herra Mylly, teille.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 zur Tourism Task Force, das ist ja Bestandteil unseres Ausschusses. Matkailu Task Force, joka on osa valiokuntamme toimintaa ja puhujana maailman matkailujärjestön pääsihteeri Talib Rifai. Tervetuloa teille. On suuri ilo ja kunnia toivottaa teidät tänne tervetulleeksi. Mutta vierailijaryhmä Noen eh, kutsuma ryhmä on täällä paikalla. Tervetuloa teille myös Unkaarista tulleet toimittajat. Ja todellakin eh, UNVT on YK matkailujärjestön pääsihteeri Talle Prifai, tervetuloa me olemme tavanneet aikaisemminkin, mutta täällä valiokuntamme vieraana olette nyt ensimmäistä kertaa ja on hyvä, että tämä vierailu nyt sitten vihdoin viimein toteutui. Keskustelemme kansanne eh, matkailu puitteissa, joka perustettiin viime kaudella valiokuntamme yhteyteen ja se tarkastelee kaikkia eh, kysymyksiä ryhmien välisesti, jotka liittyvät matkailuun ja se perustettiin, jotta voimme tukea ja seurata sitä, miten Euroopan komission matkailustrategia toteutuu. Myös useampia päätöslauselmia on laadittu aiheesta. Isabella de Monten mietintö näistä viimeisin, joka keskittyy nimenomaan Euroopan matkailuteollisuuteen. Tässä mietinnössä erityisesti todetaan, että kaikki EU-toimet tulee toteuttaa siten, että matkailumarkkina-alueena Euroopan merkitys säilyy entisellään tai vahvistuu. Ja niin kuin ehkä tiedätte, varsinaisia harmonisointivaltuuksia ei ole, vaan tämä asia on jäsenmailla ja siksi on tärkeää, että jäsenmaat eh, tässä puhaltavat yhteen hiileen, eivät katso pelkästään kansallisia omia etuja. Ja tämä ei aina käytännössä ole helppoa ja on tärkeää, että lähestymistapa on yhtenäinen sen suhteen, miten markkinoidaan Eurooppaa matkailukohteena kolmansille maille ja miten sitten tarkastellaan matkailuun liittyvien tuotteiden kehittämistä rajat ylittävästi. Viime vuosinahan pienenlainen vallankumous tässä tapahtui, sillä digitaalinen kehitys on johtanut uudenlaiseen kuluttajakäyttäytymiseen. Uusia yrityksiä on tullut markkinoille ja vanhat rakenteet ovat eh, vähän joutuneet ha- ha- hankalampaan tilanteeseen. Ja tämä on tarvinnut, tarjonnut sitten PK-yrityksille uusia mahdollisuuksia ja myöskin eh, kasvavaa kilpailukykypainetta. Kestävä pohjaisuus, tarjonnan monimuotoisuus ja saatavuus ovat tässä tärkeitä tekijöitä. Tässä oma pieni johdantopuheenvuoroni ja nyt todellakin on te teidän vuoronne. Olkaa hyvä, herra Rifai. Thank you so much. Kiitoksia kovasti, herra Kramer. Aina hienoa tavata teidät eri tilaisuuksissa. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että minulle on suuri kunnia päästä tänne puhumaan teille tänään paljon tuttuja kasvoja, paljon ystäviä täällä kuulijoiden keskuudessa. Aina ilo nähdä teitä uudestaan, jokaista teitä, teistä. Haluan eri, erityisesti kiittää herra Oleita Äh, haluan äh, pyytää anteeksi, jos äänän väärin näitä nimiä. Äh, mutta kiitoksia kovasti herra Ulei. Äh, hän on kovasti äh, panostanut tähän järjestelyyn. Haluan kiittää myös äh, Claudia Tapardellia. Hän on paikalla tänään. Tapasin hänet vasta tänä aamuna. Odotan kovasti jatkossakin hyvää yhteistyötä. Hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan komission edustajat, matkailujärjestöjen edustajat Brysselissä, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, erittäin suuri ilo päästä tänne eh, edustamaan YK matkailualan järjestöä. Meillä on ollut hyvin pitkät suhteet Euroopan parlamentin ja EUn e kanssa yleensä. Haluaisin aluksi puhua eh, yleisesti taustoista. Minä toivon, että tästä tulee vastavuoroista puhelua, joten puhun yleisesti. Jos kukaan teistä valvoi myöhään eilen tai sitten katsoi aamulla Kalifornian uutisia, varmasti joka aamu törmää sellaisiin uutisiin, joka, jotka saattavat tehdä meistä toivottomia tai sitten vain vievät mielen matalalle. Ja tosiaankin minä halusin muuttaa tämän esitykseni myönteisempään suuntaan näiden uutisten jälkeen ja näin asettaa hiukan taustaa keskustelulle. Nyt meidän kaikkien pitää tehdä yhteistyötä EUn ja muidenkin, jos haluamme saada aikaan osallisemman tulevaisuuden yhteiskunnalle. Ja YK perustuu nimenomaan äh, sosiaaliseen edistykseen, äh, rauhaan, ihmisoikeuksiin, osallisuuteen ja me kovasti ajamme EUn ajamia arvoja myös äh, omaksemme. Äskettäiset terroristiskut ähm, ympäri maailman äh, osoittavat, että kyseessä on äh, maailmanlaajuinen uhka, johon voidaan puuttua yhteisin voimin ainoastaan. Me emme voi näitä äh, synkkiä voimia torjua yksinämme. Tämä ei ole pelkästään Ranskan tai Turkin tai Venäjän, Egyptin, Tunisian, Taimaan tai minkään muunkaan maailman osan haaste. Se on eh, isku meihin. Se on globaali haaste, joka vaatii globaalia ratkaisua ja eh, siitä syystä meidän pitää tämä muistaa. Meidän pitää muistaa tämä myös, kun toimitaan silloin, kun jokin alue on ongelmissa. Meidän pitää kaikkien yhdessä tukea tätä aluetta. Ei eikä rangaista sen tähden, että siellä on ongelmia, koska milloin tahansa voimme itsekin joutua eh, uhriksi. Sitten tämä meneillään oleva pakolaiskriisi, eh, se muistuttaa, että yhdessä voimme löytää kestäviä ratkaisuja miljoonille, jotka ovat lähteneet eh, kodeistaan hakemaan suojaa. Eurooppa on joutunut tämän asian eteen hyvin nopeasti. Se on todellinen haaste, se on tunnistettu hyvin nopeasti, että siihen ei koskaan voi puuttua pelkästään yksin. Siinä pitää toimia yhteistyössä. Meidän pitää harmonisoida toimintaamme ja pitäytyä peri- periaatteissamme. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, joka pitää muistaa. Ja kolmanneksi sitten, kun nyt puhuu eh, kollegamme Ranskassa ja meidän eh, muiden edustajamme myös ovat tapaamassa Pariisissa ilmastokokouksessa. Tämä on erittäin tärkeä haaste ja voimme menestyä ainoastaan, jos toimimme yhdessä. Kaikki nämä syyt johtavat siihen, että meidän pitää tehdä yhteistyötä. Me emme voi kohdata näitä haasteita. Eh, ne ovat meille kovia haasteita. Emme voi kohdata niitä yksin. Myös teknologian kehitys on kovasti eteenpäin ja palaan näihin kysymyksiin. Tässä on muutettu pelisääntöjä ja meidän pitää miettiä myös EUn johtajuutta. Kuluttajien käyttäytyminen ja liiketoimintamallit muuttuvat. Osa meidän viestinnästämme on sellaista, että voimme seurata tosiaan koko ajan tapahtumia Niinpä äh, nuoriso on äh, koko ajan kiinni äh, puhelimissaan ja se tarkoittaa sitä, että eletään koko ajan online. Ja sitten viimeisenä meidän taloushaasteemme eivät vielä ole ohi. Nyt on nähtävissä tietynlaista elpymistä, mutta työpaikkoja ei ole syntymässä. Siihen tarvitaan yhteisiä toimia ja on tärkeää, että nuoret näkevät myös valoa tulevaisuudessa. Meidän täytyy yhdistää voimamme siitä syystä. Mikä tähden nämä asiat ovat tärkeitä sitten tällaisessa kokouksessa, tällaisessa paikassa, nyt kun olemme parlamentissa EU:ssa? Uskallan sanoa, eilen puhuin asiasta ystävieni kanssa. EU on mahdollisesti yksi mm, ihmiskunnan suurimpia saavutuksia koko historiassa. Ja ehkä ette tunne sitä tällä hetkellä, koska elätte sen keskellä, mutta kun olemme EUn ulkopuolella, katsomme toiveikkaana, mitä, mitä voisi koko maailma toimia. Me, meillä ei ole varaa siihen, että EUn ä, toiminta vaarantuu näiden haasteiden e-, edessä. Koko Schengen-alue on tällä hetkellä vaarassa. Teidän pitää vastata näihin haasteisiin koko maailman takia. Siitä syystä se, että puhumme täällä tänään, on tärkeää. Me odotamme teiltä paljon. Älkää vettäkö meitä. Meillä on paljon haasteita edestämme ja, edessämme ja on aivan totta, että tarvitaan enemmän yhteistyötä, mutta haasteista huolimatta – me voimme olla optimistisia. Maailma ei ole koskaan ollut tämän parempi. Tämänkin uskallan sanoa. Jos nyt katsomme, miten paljon edistystä on saatu aikaan sen jälkeen, kun toinen maailmansota päättyi. En halua puhua poliittisella tasolla, haluan kuitenkin olla optimistinen ja haluan yhdistää tämän optimismin äh, matkailualaan. Edustan sitä hyvin ylpeänä ympäri maailmaa. Äh, nyt meillä on geopoliittisia äh, ongelmia, jännitteitä, on äh, lääketieteellinen kriisi meneillään, talouskriisi. Siitä huolimatta matkailuvirrat kasvavat jo kuusi vuotta. Keskimääräinen kasvu on ollut maailmassa noin kuusi prosenttia koska matkailu ei ole pelkästään eh, hyvin toimiva ala, vaan se on osa meidän kulttuuriamme. 2014, siis viime vuonna, meidän eh, tilastojemme mukaan 1,1 eh, miljardia turistia. Tämä on yksi seitsemäs osa maailman väestöstä, joka matkailee joka vuosi. Tämä on todellakin vallankumouksellista ja kasvu eh, kasvu tänä vuonna on osoittanut, että eh, kasvu, eh, kasvu on yhä enemmän lisää. Me odotamme tätä kovasti, koska tätä kautta saamme lisää työpaikkoja ja talouskasvua. EU on tässä suhteessa maailman johtaja. Mutta ennemmin kuin nämä tiedot, tärkeää on se, miten matkailu vaikuttaa kentällä Kyse on äh, siitä, että stereotypioita äh, riisutaan, äh, jos ihmisiä tapaa, kuuntelee heitä, syö heidän ruokaansa, silloin tullaan ystäviksi. Olen parempi ihminen, kun olen äh, matkustanut maailmalla, ja meistä tulee kaikista parempia, kun matkustamme. Tällä tavoin haluamme asian nähdä. Eurooppa on äh, kaikista äh, kohde, jossa on käyty eniten koko maailmassa, 581 miljoonaa kansainvälistä matkailijaa 2014. Useimmat eurooppalaiset ovat myös Euroopan ulkopuolella, ja 2015 ensi alkuvaiheen aikana tässä on 5 prosentin nousua. On nähty myös se, eh, että nämä tapahtumat, jotka vaikuttavat matkailuunkin, yleensä vaikuttavat vain lyhyen aikaa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että pitkän ajan vaikutuksia ei välttämättä näy. Ainoastaan kolmessa tilanteessa on nähty laskua matkailumäärissä 2001 11.9. iskujen jälkeen ja sitten 2003 SARSin yhteydessä ja viimeisin lasku oli 2009 silloin, kun maailma oli talouskriisissä kaikista tärkein asia tällä hetkellä on se, että turvallisuuden pitäisi olla meidän kaikkien, kaikki, meillä kaikilla etusijalla. Ilman sitä emme voi elää, mutta turvallisuutta ei pidä koskaan pitää tekosyynä, että ihmiset eivät voisi matkustaa, koska tällä tavoin halutaan terroristit haluavat, että me emme enää elä, emme matkaile, emmekä mitään muutakaan, koska me haluamme tietenkin juhlia sitä, mikä on kaunista ympäri maailman, joten meidän täytyy kohdata tämäkin haaste. Hyvät ystävät, Euroopan pitää olla johtajana tietyillä alueilla. Ja tähän päätänkin. Euroopan pitää toimia johtajana, koska Eurooppa eh, on menettämässä uudelle maailmalle eh, omia markkinaosuuksiaan. Eh, jos nyt katsotaan vain lukuja, EU-hun tulee ainoastaan 40 prosenttia matkailijoista. Tämä ei ole kuitenkaan mikään menetys, koska kaikki kasvavat tässä suhteessa ja hyötyvät matkailusta. Yksi kymmenes osa kaikista luoduista työpaikoista tulee matkailualalle. 9 prosenttia BKT tulee matkailualalta, 30 prosenttia palveluista. Tämä on arvokas toiminta-ala. Meidän pitää jakaa sen että Euroopan pitää toimia ensinnäkin ilmastonmuutoksen alalla ja minä tiedän, että tämä on lähellä teidän sydäntänne ja minä kovasti kunnioitan tätä. Ilmastonmuutos on meidän sitoumustemme ydin. Se on hyvin kohdennettu Mm, eh, aivan oikein pitää kohdentaa. Eh, matkailuala vaikuttaa 5 prosentilla. Se ei ole siis 10 tai 50 prosenttia. 5 prosenttia, 5 prosenttiakin on liikaa. Meidän täytyy osoittaa matkailualana, että me voimme olla myös johtajia tässä. Me olemme monissa yhteishankkeissa mukana, energiaratkaisuhankkeissa, Esimerkiksi ilmailuala on tästä esimerkki. Ja tärkeä toiminnassamme on se, että me olemme hyviä esikuvia, malleja jos puhutaan ei-kestävästä toiminnasta, se on meidän vihollisemme. Meidän pitää saada aikaan omat tulomme niin, että meidän pitää pystyä olemaan toimijana myös ilmastonmuutoksen alalla torjumassa sitä on usein halutaan, että toimitaan vähemmän ja matkustetaan vähemmän. Tällä tavoin ei voida toimia. Meidän pitää miettiä kasvua ja kestävyyttä. Me pystymme näin kumpaankin vastuullisesti yhtä aikaa. Toiseksi Euroopan pitää olla johtajana yrittäjyydessä ja kilpailussa. Teknologia on tässä tärkeä. Äh, myös jakamistalous on ollut tärkeä tekijä tässä. Se on muuttanut meidän liiketoimintamalliamme. Barcelonassa kaksi kolmannesta äh, kilpailusta äh, tulee jakamistaloudesta – ja tämä on tervetullut uutinen, mutta tämä uutinen, siihen pitää saada myös valvontaa. Me odotamme teidän johtajuuttanne tässä. Tiedän, että sääntely ei tässä asiassa ole tervetullut sana, mutta jonkinlaista järjestystä pitää saada aikaan. Yhtenäinen toimintakenttä. Meidän pitää taata kuluttajan suoja, turvallisuus, hygieniataso. Nämä ovat perusasioita. Ja jopa Äh, nämä palvelut, joita tulee. Siellä on jopa äh, aterioita, joita tarjotaan näissä talouksissa. Äh, jos haluaa kokea kunnon saksalaisen aterian, tällaisia palveluita siis tarjotaan ja meidän pitää kohdata tämä uusi ilmiö, koska se ei lopu, se ei mitenkään mene pois. Ja sitten viimeiseksi Euroopan pitää olla johtajana myös matkailun edistämisessä. Ja joidenkin ihmisten mielestä voi olla loukkaavaa, kun sanotaan, että älkää sulkeko rajojanne, älkää tehkö matkailusta, saumattomasta matkailusta vaaratekijää. Meidän pitää pystyä matkailemaan turvallisesti ja ystävällisesti. Nyt on aika toimia ei pidä olla ujo silloin, kun pitää puuttua näihin hankkeisiin ja aloitteisiin, joita meillä on. Emme pysty enää näkemään sitä, että rahaa käytetään näin valtavasti. Europol käyttää varaa siihen, että pelottaa ihmisiä pitää, pitää sanoa, että tulkaa Eurooppaan ja samaan aikaan ei voida kuitenkaan sanoa, että älkää tulko, pitää löytää tasapaino, pitää olla turvallinen, pitää hoitaa asia niin älykkäästi, että ei tapeta tätä teollisuuden alaa, jota halutaan puoltaa. Tämä on haaste ja toisaalta turvallisuus, toisaalta ystävällisyys, ne eivät ole toisiensa vastakohtia. Nämä ovat sellaisia haasteita, joista haluaisin kanssanne puhua. Ja me odotamme teiltä kovasti ja haluan kiittää mahdollisuudesta puhua täällä. Pyydän anteeksi, että käytin ehkä enemmän aikaa kuin minun piti käyttää. Kiitoksia kuitenkin. Thank you, Mr. Rifai. Kiitokset, herra Rifai. For your wonderful speech. And now we have a discussion. And the first is now Kiitoksia. Ensimmäisenä puhujana sitten äh, meillä on Istvan Uheil, joka on äh, varapuheenjohtaja. Äh, kiitoksia kovasti. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Puhun omaa äidinkieltäni, eli kannattaa ne laittaa kuulokkeet. Hyvä matkailujärjestön pääsihteeri. Eilisestä alkaen olen tutustunut erilaisiin ohjelmiin eikä ole ollut yhtään aikaa hengähtää. Ja on ollut mielenkiintoista kuulla näitä seikkoja liittyen matkailuun, koska teille tämä on todellakin tapa nähdä maailma, tapa todellakin tarkastella asioita. Te olette sitä mieltä, että matkailun myötä elämä ihmisten elämä kohenisi. Ja varsin monia aspekteja tarkasteltiin haluaisin kiittää teitä siitä, että todellakin eh, otitte kutsun vastaan tulla tänne tänään. Nythän eh, toista kertaa otitte vastuullenne matkailujärjestö eh, vastuun kantamisen, mutta ensimmäistä kertaa pääsitte tänne vieraaksenne. Toivottavasti kuitenkaan tämä ei jää viimeiseksi kerraksi. Ja olisi hyvä, jos kääntyisimme Euroopan parlamentin puhemiehen Martin Schulzin puoleen ja esittäisimme hänelle, kuinka tärkeää olisi saada aikaan kahden järjestön välinen yhteistyösopimus, sillä sopimuksissa on selvää yhtäläisyyttä, mutta niiden välistä keskinäistä sopimusta ei ole eikä yhteyttä Euroopan parlamenttiin. Jotkut ehkä ajattelevat, että matkailu ei sinällään ole tärkeää, koska lainsäädäntö riittää, mutta lainsäädäntö pelkästään ei riitä. Ja kun nyt asioista keskustellaan pääjohtajan kanssa, ja kun meille selvitellään kaikkia niitä seikkoja, mitä kaikkea voidaan saavuttaa, ja toisaalta miten paljon vielä tehtävää on jäljellä, niin katsoisin, että täällä valiokunnassa ylipäätään Euroopan parlamentissa tämä haaste tulisi ottaa vastaan. Olisi erittäin tärkeää, että jatkamme ponnisteluamme, jolla pyritään vahvistamaan edelleenkin ja entisestäänkin Euroopan matkailun merkitystä ja roolia. On erittäin tärkeää, että parlamentti panostaa tähän asiaan. Vaikutelmani on sellainen, että täällä valiokunnassa joskus ylipäätään parlamentissa ihmisiä kiinnostavat asiat, jotka vain luovat esteitä matkailualalle. Eli ei välttämättä haluta tukea ja viedä matkailualaa eteenpäin, edesauttaa sen kehitystä. On oikein hyvä, että nyt todellakin pääsihteeri on täällä vieraanamme ja voimme tätä keskustelua käydä. Sillä täällä on alaa edustavia kollegoita ja on ihan selvää, että matkailuala toivoisi kumppanuuksia eh, meidän suunnaltamme. Ja jos haluamme, että Eurooppa säilyy vahvana matkailukohteena, niin yhteistyötä ilman muuta tarvitaan. On tärkeää, että teemme yhteistyötä valiokunnassa ja valiokunnassa ymmärrämme, että matkailuala tarjoaa uusia työpaikkoja, mahdollistaa hyvinvointia ja kasvua Eurooppaan. Emmekä saa päästä irti tästä merkittävästä roolistamme matkailukohteena. Viimeisten puolentoista vuoden aikana olen usein törmännyt sellaisiin tilanteisiin, jotka mielestäni ovat pikemminkin aiheuttaneet matkailulle esteitä kuin päinvastoin. Ja on erittäin tärkeää, että eh, mietitään mahdollisia kampanjoita ja keinoja viedä tätä asiaa eteenpäin. Täältä lähtiessä me emme saa unohtaa tätä aihetta. Eli lämpimät kiitokset eh, pääsihteerille. Pääsitte tänne vieraaksemme. Ja haluan kiittää myös kollegoita, esimerkiksi Claudia ja kaikkia kollegoita, jotka ovat eh, valmiit tulemaan mukaan tähän hankkeeseen, jolla pyritään tukemaan matkailun edistämistä. Eli tällaista prosessia tarvitaan ja olisi hyvä saada aikaan näiden kahden järjestön välinen yhteistyösopimus ja toivottavasti muut ovat valmiit tukemaan tätä lähestymistapaa. Ja toivottavasti kollegat todellakin tulevina vuosina ovat valmiit tulemaan mukaan ja tukemaan tätä hanketta. Ja Petra Ortolle haluaisin myöskin esittää kiitokset hän toimi aktiivisesti ja Karako Ratsalle myöskin kiitokset pääosaston edustajana eilen. Meillä oli mahdollisuus tavata toisemme illallisen merkeissä. Ja keskustelimme asioista ja tulimme sen lopputulokseen, että komissiokin totesi, että tulevan vuoden ja tulevien vuosien aikana se tulee vahvistamaan omaa rooliaan näissä kysymyksissä. Ja nyt en tiedä, onko kollegoilla mahdollisuus tai halukkuutta käyttää puheenvuoron. Hyvä, ja nyt eteenpäin. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia ja tervetuloa herra ähm, Rifaille. Ähm, erittäin hyvää analyysiä teiltä olemme kanssamme, kanssanne samoilla linjoilla. Ehkä voimme valitella myös tiettyjä tekijöitä, mutta puheenjohtaja sanoi, että me olemme tosiaankin 195 alueella ja se ei ole pelkästään meidän vastuullamme, vaan siinä toimitaan yhteistyössä. Ja tämä on tietenkin väistämätöntä, mutta on aivan totta, että matkailu on niin tärkeä asia, että se menee meidän normiemme ulkopuolelle ja aivan jatkuvasti se menee ikään kuin yli. Ja silloin kun meillä on aloitteita, niin tietenkin täytyy katsoa, ettei mennä sen pidemmälle kuin mikä on meidän toimintakenttämme alueemme täällä parlamentissa. Me emme ole unohtaneet mitenkään matkailua, mutta pitää muistaa kuitenkin, että matkailun rikkaus siinä saadaan paikan myös valmiuksia tässä omassa maassa, niin se on hyvin tärkeä ala. Ja haluamme tietenkin kilpailla muiden toimijoiden kanssa. Ja mitä tulee sitten herra Ripaihin hän esitti hyvin tärkeitä esimerkkejä, esimerkiksi Barcelona, miten äh, matkailu esittää, että menee yli äh, Euroopan unionin äh, normien. Tässä mennään tähän uuteen yhteisötalouteen, kun halutaan matkailla ja sitten asua ähm, asunnoissa ihmisten luona me emme näe sitä mitenkään huonona, mutta tietenkin se on huono asia hotelleille, koska siellä maksetaan verot ja muut kustannukset. Se ei kuitenkaan estä, ettei tällaista toimintaa olisi. Mutta esimerkiksi Kiina, se ei ole mikään demokratian esimerkki, mutta siellä on, sieltä ollaan viemässä tätä taloutta ympäri maailmaa. Ja tässä pitää muistaa myös, että kiinalaiset uusrikkaat ostavat, ostavat ja ostavat paljon, koska heillä on paljon rahaa, joten meidän pitäisi välttämättä, pitäisi ehkä mennä ulkopuolelle perinteisten normiemme ja tällä tavoin saada lisäarvoa ja Eurooppa voi ja sen pitääkin olla johtajana, eikä pidä menettää tätä johtaja-asemaansa. Tässä puhutaan 40 prosentista, mutta niinpä tilanne on, on kyllä menossa eteenpäin ja ja miten paljon Euroopassa on käynyt sitten vierailijoita, eh, nämä eh, miljoonat, joita mainittiin, niin meidän täytyy tosiaankin noudattaa omia sääntöjämme ja pitää olla tietoisia eh, siitä, että tavallaan meidän pitää mennä meidän oman pakkopaitamme siitä ulos, mutta meidän pitää ottaa huomioon myös se ulottuvuus, mikä matkailulla on talouden alalla ja muilla aloilla.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 Meillä on paljon kollegoita, jotka paneutuvat matkailuun, tulivat he mistä puolueesta tahansa. Tämä on minulle iloinen asia, varsinkin kun tällä toimikaudella olemme perustaneet tällaisen erityisen työryhmän, johon kuuluu 140 meppiä eri poliittisista ryhmistä ja melkein kaikista valiokunnista. Matkailun nimittäin nimittäin on yhteydessä moneen muuhun valiokuntaan, eikä vain liikennevaliokuntaan, joten voimme käydä poikittaista keskustelua muiden valiokuntien kanssa, joissa tehdään matkailua sivuavia päätöksiä. Ja teidän puheenne kosketti minua. Huomasin, että matkailu tarvitsee nimenomaan ihmisiä, jotka pitävät intohimoisesti matkailusta, jotka hengittävät ja elävät sitä varten ja näemme, miten tärkeää turismi on taloudellisessa mielessä, kuten myös yhteiskunnallisessa mielessä laajemminkin. Yritämme tietysti nyt soittaa hätäkelloja matkailun tärkeydestä EU:ssa ja soisimme, että vuosi 2018 nimettäisiin eurooppalaiseksi matkailun vuodeksi ja kulttuuriperintöjen vuodeksi. Olen ymmärtänyt, että YK voisi myös nimetä yhden kestävän kehityksen ja matkailun vuoden vuodelle 2017 mikä on hyvä asia. Voisitteko sanoa jotakin tästä aloitteesta? Ja haluaisin myös pyytää teidän tukeanne tätä teemavuottamme varten, jotta teemavuosiprojektimme onnistuisi. Päätös tehdään yhteisesti Euroopan komission, parlamentin ja neuvoston kesken. Ja selvää on, että tässä tarvitaan myös jätenvaltioiden tukea, joten otamme kaikki aloitteet vastaan. Puhuitte terrori-iskuista ja turvallisuusongelmista. Totta kai tämä koskettaa meitä ja turismia. Mietin nyt, miten me jäsenvaltioiden edustajat, jotka hoidamme näitä kysymyksiä, miten me voisimme kertoa, että turismilla ei ole mitään tekemistä turvallisuusongelmien kanssa. Miten voisimme tämän ratkaista, koska Euroopan parlamentissa, varsinkin nyt kun viisumivapautta laajennetaan, olemme yrittäneet selventää tätä todellisuutta, mutta aina kun tulee uusi terroriisku tai onnettomuus, niin totta kai sillä on haitallisia vaikutuksia kollegat ovat yhä vastahakoisempia ja voi olla, että nimenomaan matkailu voisi olla kokoava voima, joka luo yhteyksiä kansojen ja kulttuurien välille. Danke sehr. Die nächste ist Jill Evans. Kiitos ja seuraava puhuja. Thank you. Uh... Kiitos. Kiitos mielenkiintoisesta vahvasta alustuksesta. Ja kiitos ähm, erityisesti huomioista, joita esititte liittyen Euroopan unionin merkityksen, kun asia globaalisti tarkastellaan. Itse edustan UK Walesia erityisesti ja olemme äh, käynnistäneet keskustelun tästä ja meillä järjestetään jäsenyyskansanäänestys ja näyttäisi siltä, että äh, Walesin, äh, Walesissa enemmistö haluaa pysyä mukana EU-ssa. Ja käytännön kannalta, kun eh, tarkastellaan asioita, niin vaikuttaa siltä, että ei oikein ymmärretä, eh, miten tärkeä asia EU on, ja te hieman tähän annoitte ajattelemisen aihetta ymmärrämme varsin hyvin, kuinka tärkeä asia matkailu on taloudelle ja sen kehitykselle. Vuonna 2016 seikkailumatkailuun eh, on menty. Omassa eh, yliopistossamme eh, sitä on lähdetty tarkastelemaan, eli Eurooppa seikkailumatkailun kohteena. Tämän tyyppisiä seikkoja ja toisaalta sitten on kaksikielinen maa ja kieli, kulttuuriyhdistelmä. Katsomme tätä myöskin tällaisena välineenä kestäväpohjaisuuteen ja se kannattaa huomioida. En tiedä, olisiko mahdollista saada teiltä hieman esimerkkejä siitä, miten ilmastopoliittiset kysymykset on voitu yhdistää matkailun edistämisasioihin ja aloitteisiin. Ja sitten vielä eräs toinen seikka, miten eh, työntekijöiden sosiaaliset eh, edut voidaan huomioida tässä yhteydessä. Työpaikkojahan halutaan saada, mutta hyviä työpaikkoja sellaisia, että ihmiset koulutetaan tehtäviinsä ja sitten, että he saavat myöskin kunnon palkan tekemästään työstä. Danke sehr, jetzt Peter. Peter Lundgren, olkaa hyvä. Tack för ordet eh, och välkommen hit, eh, här Rifai. Jag kan börja med att konstatera att vi har väldigt... Niin, kiitos. Ja tervetuloa teille. Meillähän on hyvin erilaisia näkemyksiä EUsta. Minä näin EUn varsinaisena epäonnistumisena. Puhutaan liikkumisvapaudesta ja loppujen lopuksi pitäisi olla myös kaupankäynnin vapaus, mutta saammekin valtavan byrokraattisen hirviön aikaiseksi. Ja luulen, että tässä on epäonnistuttu ja matkailuhan on tähän mennessä onneksi välttänyt nämä EUn omat säännöt. Se on aina pysynyt vähän kansallisena jäsenvaltioille kuuluvana asiana. EU ei ole voinut päättää, minne minä haluan matkustaa. Ja no niin, kuulimme äsken Walesista, mutta jos ajattelemme ihmisiä kuten Richard Burns ja niin Ee. Minä menen paikkoihin, jotka kiinnostavat minua, enkä niihin paikkoihin, joista EU sanoo, että onpa kiva paikka. Sanotaan, että EU on tarvittava osa tarpeellinen osapuori matkailussa. Mutta kyllähän jäsenvaltiot voivat hyötyä matkailusta ja kehittää sitä ihan itse. Espanja ja Kreikkahan saavat valtavasti tuloja. Matkailu on monessa jäsenvaltiossa tärkeä elinkeino. On muistettava erityiset maiden ominaispiirteet. Kun mennään Espanjaan, niin mennään nauttimaan Espanjas, äh, auringosta ja minun maahani mennään sitten nauttimaan hiljaisuudesta ja luonnosta. Enkä nyt tiedä, että EUn pitäisi nyt pistää yhtään sormiaan tähän asiaan. Sehr die nächste I'll, go this side, I think. <laughs> oh, this one is on, yeah. Okay, thank you very much and thank you for, the, um, for your contribution most. Um, Kiitos panoksestani ja oli mielenkiintoista kuulla arvioitanne matkailun tärkeydestä eri puolilla Eurooppaa ja maailmassakin mainitsitte tämän haasteen, joka liittyy ilmastonmuutokseen ja sen vaikutukseen köyhissä maissa, jotka ovat riippuvaisia matkailusta. Ja tässä on tietysti tärkeää jakaa kokemuksia. Olemme hyvin tietoisia turismin merkityksestä talouteen. Ja Natura 2000-ohjelmahan on ollut tässä merkittävä. 8 miljoonaa työpaikkaa, 6 prosenttia työpaikoista. Sehän on jo hyvin merkittävä osuus. Ja usein nämä työpaikat voivat olla kaukana isoista kaupungeista. Meillähän on Euroopassa paljon tarjottavaa turisteille, jotka haluavat tulla nauttimaan luonnosta ja olemme tietysti aika, ai, aikansa se vaati ennen kuin tämän Euroopassa ymmärsimme ja on kehitetty turismi sille tasolle, esim. luontokohteet nimenomaan, joita on voitu hyödyntää. On yhteisöjä, jotka riippuvat erityisesti matkailusta – ja kierrätystaloudessakin on ollut merkittäviä puolia. Puhuitte osallistuvasta taloudesta. On tunnustettava, että siitä tulee osa elämäntapaa. Kuluttajat ja ihmiset tekevät päätöksiä itseään varten ja on erilaisia palveluita majoituspalveluita ja kuljetuspalveluita, jotka pitää tunnustaa ja totta kai ne ovat, ne, niiden pitää rekisteröityä paikallisesti ja noudattaa paikallisia sääntöjä ja meille on haaste saavuttaa taso, jossa me saavutamme tietyn tasavertaisuuden ja yhtenäisyyden, on kuitenkin ratkaisuna eivät ole, kiel, eivät ole kiellot, vaan meidän pitää tietysti tukea tätä elinkeinoa, jossa kuluttajat tekevät itse omat ratkaisunsa. Puhuitte terrori-iskuista ja Euroopasta, joka haluaa sulkea rajansa. Olen kuunnellut eri keskusteluita ja on ehkä liian vahvaa puhua rajojen sulkemisesta – Haluamme vain katsoa, kuka tulee ja kuka ei, mutta luulen, että se ei ole kuitenkaan ihan niin rajua kuin mitä täällä on sanottu. Totta kai tarvitaan vain turvallisuusrakenteita, se on selvä asia, kuten nyt olimme viime viikkoina nähneet. Kyllä eurooppalaisten täytyy tietää, että heidän turvallisuutensa on taattu Tämä oli vain kommenttini, mutta kiitos teille. Pidin ajatuksestanne siitä, että kokemuksia jaetaan ja miten matkailu voi hyödyntää kollektiivisesti ja yksilöllisesti. Kokemusten jakaminen, kun tutustutaan vieraisiin kulttuureihin ja elämänmuotoihin, totta kai se rikastuttaa valtavasti elämää. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule secretar general. Kiitos puheenjohtaja. Minun on aloitettava kiittämällä teitä ja haluaisin sanoa teille, että olen kovin iloinen teidän tulostanne tänne. Minähän tapasin teidät jo kolme vuotta sitten, olen hyvin etuoikeutettu ja oli hienoa kuunnella puheitanne Minulla oli kunnia olla toimeenpanevan työryhmän puheenjohtaja, kun teidät valittiin toiselle toimikaudellenne. Ja yli sata maata, jotka olivat edustettuina, äänesti teidän puolestanne. Kukaan ei äänestänyt teitä vastaan. Eli olette erittäin arvostettu henkilö. Tämähän oli ennalta näkemätön vaali ehdokas ei ollut paikalla, kun kävimme keskusteluita, mutta nyt voin sanoa, kun aiemmin minulla tilaisuutta ei ollut, niin kaikissa keskusteluissa, kaikissa valtioissa katsottiin, että te olitte oikea henkilö toimimaan tehtävässänne, ja tämähän heijastui myös teidän puheistanne. Te suhtaudutte intohimolla matkailuun, ja minä sanon, bisnesnaisena, että intohimo ei riitä. Pitää myös olla hyvä ymmärtämys, oikeat tiedot, oikea tietämys. Ja kansainvälisen matkailujärjestön ja Euroopan parlamentin välillä pitää olla toimiva yhteistyötä hyvä yhteistyö. Kun minä olin matkailuministerinä, niin niihin aikoihin tutustuin kansainvälisen matkailujärjestön ihmisiin. Kansainvälinen matkailujärjestö on varsinainen kultakaivos, jonka raporttien kautta voisimme kehittää turismia. Ja minä olin sisämarkkinavaliokunnan esittelijänä, kun tutkittiin matkailun edistämistä koskevaa mietintöä. Ja selvää on, että Euroopassa on monimuotoisuutta. Me saimme tarkistuksia mietintöön, mutta siitä huolimatta mietintö hyväksyttiin. Tarkistusten tarkoituksena oli vahvistaa Euroopan parlamentin ja kansainvälisen matkailujärjestön suhteita, koska nimenomaan näiden asiantuntemusten ja kokemusten jakaminen on olennaista, jotta saadaan tämä elinkeino kukoistamaan. Totta kai matkailu on elinkeino, joka on hyvässä tilassa ja voi edesauttaa rauhaa maailmassa. Kun muita kansoja ja kulttuureita tunnetaan ja ymmärretään paremmin, niin totta kai se ehkäisee konflikteja. Teidän asiantuntemuksenne, näin toivon, jatkukoon teidän asiantuntemuksenne ja toivottavasti voitte jatkaa sen levittämistä keskuuteemme ja muille tahoille. Ja toivon myös, että me voimme tukea Euroopan parlamenttia saadaksemme tämän sopimuksen aikaiseksi. Ja Ja kolmanneksi vielä, meidän pitäisi olla alan johtajia ja eturintamassa. Kuljetustoimialalla – halusimme tämmöisen eurooppalaisen brändin. On parempi saada eurooppalainen brändi kuin 28 eri tuotemerkkiä. Ja muista, mitä sanoitte minulle, kun olin matkailuministerinä Romaniassa. Sanoitte, että tärkeintä ei ole etiketti tai brändi, vaan se, että tuotemerkistä tehdään tunnettu. Ja tässä me olemme kaikki tärkeitä ja meidän valiokunnassamme katamme myös äh, kuljetustoimialan ja siksi meidän pitäisi vahvistaa kaupallisia yhteyksiä ja kuljetusmahdollisuuksia Euroopan ja muiden mantereiden, vaikkapa Kiinan ja Pekingin välillä. Ei ole matkailua, jos ei ole ihmisiä, jotka matkustavat ja jotka siirretään mantereelta toiselle. Danke sehr. Die nächste ist Claudia. Claudia Montero, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos pääsihteeri. Haluaisin kiittää teitä siitä, että pääsitte tänne vieraksemme. En nyt ens, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulen teidän puhuvan ja joka kerta puheenne ovat yhtä mielenkiintoisia ja kannustavia. On hyvä, että pääsitte tänne tänään. Tämä keskustelu toivottavasti herättää valiokuntamme kiinnostusta entisestään matkailua kohtaan. Ei tähän ole paljon lisättävää kaikkeen siihen, mitä puheenvuoroissa jo on esiin tuotu. Joka tapauksessa meillä on mandaatti edistää matkailua Euroopassa ja siihenhän tekin pyritte. Matkailu on tärkeä elinkeinohaara, niin kuin on todetti, todettu. Sillä tavalla saamme tehtyä tunnetuksi omaa kulttuuriamme ja omia tapojamme ja toisaalta tällä tavalla ymmärtää myöskin e, kulttuurisen monimuotoisuuden rikkauden. Siitähän on kyse, kun puhutaan Euroopasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö pitäisi mielenkiintoisena ja tärkeänä sitä, että kullakin jäsenmaalla on omat toimivaltuutensa eh, näistä kysymyksistä puhuttaessa, mutta on tärkeää, että teemme riittävän hyvää yhteistyötä ja puhumme yhdellä äänellä silloin, kun puhutaan eh, EUn matkailun edistämisestä. Eli meidän on erilaisuudessamme oltava yhtenäisiä. Sitä voisi siis käyttää avainsanana. sillä matkailuala on erittäin tärkeä myöskin, kun puhutaan uusista työpaikoista. Ja joissain hankalassakin asemassa olevissa jäsenmaissa nimenomaan matkailuala on sellainen, joka saattaa mahdollistaa kasvun alkamisen. Varsin paljon on puhuttu nyt toiveista ja teorioista, mutta tärkeää olisi, että pikkuhiljaa päästäisiin asioissa konkreettisesti eteenpäin ja kilpailukykyä saataisiin vahvistettua. Euroopan unioni voi eh, hyödyntää monia muitakin keinoja, jos se haluaa tukea matkailua. Esimerkiksi se, miten jakamistaloutta voidaan hyödyntää – ja saada siitä hyötyä ja ylipäätään tapa elää ja asua muuttuu ja online-pohjaisia alustoja ja uusia yritysmalleja syntyy koko ajan tällä alalla tai ylipäätään kaikilla teollisuuden alalla, mutta erityisesti kun puhutaan matkailusta ja on katsottava, miten näitä voidaan hyödyntää. Ja kysyisinkin teiltä, miten katsotte, että niitä voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja miten ne sitten voivat elää rinnakkain olemassa olevien perinteisempien muotojen kanssa. Ja miten teidän mielestänne sitten matkailujärjestöt voivat parantaa yhteistyötä suhteessa Euroopan unionin tahoihin? Ja olen seurannut myöskin tätä viisumikeskustelua ja toisaalta siihen liittyvää byrokratiaa. Yhdysvaltojen hallitus nyt ilmeisesti aikoo rajoittaa viisumimenettelyä entisestään ja tässä menettelyssä on mukana myöskin viisi Euroopan unionin jäsenmaata, kun täällä puhutaan viisumihelpotuksista ja Schengen-alueen toimivuudesta, ja varsinkin matkailuvaliokunta käsittelee näitä kysymyksiä. Olisin kysynyt, miten te suhtautuisitte tähän asiaan ja minkälaista kokemusta teillä on näistä viisumikysymyksistä. Mutta lopuksi vielä kertaalleen eh, kiitokset siitä, että tulitte tänne tänään ja eh, kaikkea hyvää jatkossa. Isabella De Monte, olkaa hyvä. Grazie innanzitutto, grazie Presidente. Kiitos Kiitos puheenjohtaja, kiitos tämän tärkeän tapaamisen järjestämisestä. On suuri ilo, että pääsitte tänne, hyvä pääsihteeri. Matkailu on todellakin tärkeä asia ja sen kehittyminen, kehittäminen erityisesti. Voin yhtyä siihen, mitä Isvan juuri ehdotti toteamalla, että olisi tärkeää saada aika jonkinlainen yhteinen eh, lähestymistapa siitä, miten edetä ja miten saada lisävoimaa kaikille sille, mitä tehdään. Ja tärkeää sitten olisi todellakin toimia konkreettisesti matkailulla on suuri potentiaali taloudellisesti tarkastellen. Ja toisaalta se on tärkeää myös kulttuurisesti tarkastellen ja mahdollistaa kansojen yhdistämistä, kun toisiinsa tutustuu, on helpompi eh, päästä toivottuihin lopputuloksiin, jotka pääsisterikin esiin nosti puheenvuorossaan. Toisaalta se on tärkeä pilari Euroopan unionissa, kun pyritään tukemaan työllisyyttä, kasvua ja kehitystä sellaisilla alueilla, jotka ovat syrjäisiä ja ehkä taloudellisesti huonossa asemassa. Eli näitä puitteita tarvitaan ja asioita on tarkasteltava kestäväpohjaisuuden ja vastuunkannon näkökulmasta. Ne on huomioitava myöskin matkailutalouden eh, kehittämisessä. Ja täällä jotkut jo totesivat, että digitalisoituminen muuttaa asioita. Ei voida tarkastella pelkästään kaupunkitilanteita tai alueelliselta kannalta asioita, vaan voitaisiin ehkä ajatella, että e, nyt tilanne on muuttunut ja on mahdollista digitaalisten järjestelmien kautta todellakin nopeasti e, saada tietoa maailman eri kolkista. Ja sitten laatu, se on tärkeä seikka. Matkailusta ei saa tulla halpamyyntiä sellaista, jossa katsotaan vain hintaa, vaan on erittäin tärkeää, että e, henkilökuntaa koulutetaan riittävästi ja toisaalta myöskin myynnin edistämiskampanjat hoidetaan riittävän tehokkaasti. Ja yksi perusongelmista, kun tässä nyt kuitenkin matkailutoimien koordinointi eh, on yksi tavoitteista, niin juuri tämä eh, sirpaloituneisuus, se on suuri ongelma nykyisellään. Hyvin erinäiset tahot vastaavat näistä kysymyksistä eh, ihan paikallistasosta Euroopan unionin tasolla, ja tämä kaikki heikentää sitä, mihin muuten voitaisiin olla kykeneviä. Ja sitten on erittäin tärkeää, että ei liian kiireellisiä päätöksiä tehdä, eikä pelon vallassa toimita. On erittäin tärkeää, että jos yksinkertaistetaan esimerkiksi viisumimenettelyä nykyisestä, niin uskon, että tällä tavalla voidaan luoda paremmat mahdollisuudet ihmisille liikkua ja tämä edistää myöskin matkailua. Ja kysyisinkin nyt teiltä, tähän suuntaan voitaisiin paremmin mennä. Parlamentista ainakin on saatu selkeitä signaaleja juuri tähän suuntaan ja toisaalta Schengen-talousalue myöskin tässä yhteydessä on tärkeää muistaa. Se on hyvin ajankohtainen asia, mutta Politiikan ja lainsäädäntötyön roolihan ei liity siihen, että synnytetään tai poistetaan joitain eh, realiteetteja, ei vaan sääntelystä on kyse. Ja jakamistalous katsoisin, että se voi mahdollistaa kasvun, mutta on erittäin tärkeää, että sitäkin jollain lailla säädellään, eh, jotta eh, turvallisuusseikat tulevat hoidetuiksi ja jotta luodaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet eri toimijoille Danke sehr. Der nächste ist Pavel Telitschka. Pavel Telitschka seuraavana, olkaa hyvä. Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos teille, että hyväksyitte kutsun tulla tänne ja kiitän teitä johdannostanne. Tehän menitte tässä vähän poliittisluontoisiin näkökohtiin miljoonan arvoa. Minulla on erityisiä muistoja, jotka liittyvät tähän kansainväliseen matkailujärjestöön. Se oli ensimmäisiä matkojani kommunistiaikoina. Olin mukana valtuuskunnassa, jonka piti neuvotella sopimus UNVTOn kanssa. Ja mu- muistan, että jouduin heti paikalla sitten mukaan isoihin aiheisiin ja luulen, että huomaamme, että ne meistä, jotka sanovat, että EU ei pitäisi pistää näppejään matkailuun, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, niin ehkä he ovat vähemmistössä. Minä ymmärrän, että matkailu jäsenvaltioissa ja EU:ssa toimii niin, että sitä voidaan tukea erilaisilla EU-politiikoilla. Ajattelen vaikkapa kuluttajan suojaa, mahdollisuutta ostaa matkailuun liittyviä tuotteita internetistä vaikkapa, kuljettaminen, investoinnit, perusrakenteisiin, suuriin infrastruktuureihin, tietokannat. Kaikki nämä ovat korvaamattomia unionitoimia ja Eurooppa on puoleensa vetävä. Euroopan maat ovat puoleensa vetäviä, mutta meidän pitää saada matkailijoita eri puolilta maailmaa. Ja kaiken tämän puolensa vetävyyden kera. Luulen, että kun turistit tulevat kymmenien tuhansien kilometrien takaa. He haluavat usein yhdistää asioita, luontoa, kaupunkiturismiin. Eli tämä on aika monipuolinen kysymys. Ja jos emme ymmärrä tätä tavattoman moni, tämän kysymyksen monipuolisuutta, niin menemme aina harhaan. En nyt aio toistaa kaikkia sitä, mikä on täällä jo esitetty, mutta antaisin arvoa, jos te vastatessanne kysymyksiimme. No osittainhan vastasitte tähän jo johdantopuheessanne, niin voisitteko kertoa, mikä on trendi, mikä on politiikka, piirre tai toiminta, jolla voidaan lisätä puolensa vetävyyttä Euroopassa, jotta turisteja tulisi li- lisää. Mitä pitää vahvistaa? Ja toiseksi, mitä EU-maat tai EU tekevät väärin? Mitä ne saavat? Mikä on tuntemuksenne siitä, kuinka koordinoitu EU todella on? Miten me toimimme UNVTOn puitteissa? Ymmärrän, että vastapuolenne on komissio. Miten on sitten meidän koordinointimme ja meidän kykymme toimia yhdessä maailman foorumeilla, mukaan lukien UNVTO. Kaipaatteko suurempaa koordinaatiota, joka olisi ihan institutionaalista koordinointia, vai oletteko tyytyväisiä nykytilaan? Ja kun nyt tässä käymme näkemysten vaihtoa täällä valiokunnassa, niin luulen, että teidän näkemyksenne olisi arvokas. Katsuiska seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Rifaita, että hän on tullut tänne paikalle. Minä olen todellakin vaikuttunut hänen esityksestään. Meidän täytyy edistää eurooppalaista turismia. Eurooppa haluaa edelleen olla matkailun alalla johtajana. Me keskustelemme tässä uudesta teknologiasta, jakamistaloudesta ja ilmastonmuutoksesta, mutta tässä on kyllä olemassa aikamoinen ongelma. Tekin sanoitte, että turvallisuuden ei pitäisi estää meitä matkustamasta, mutta tästä on kyllä tullut merkittävä ongelma näinä päivinä ja minä olen itse optimisti. Uskon, että ongelma voidaan ratkaista, mutta se on matkailulle suuri ongelma. Te itse sanoitte, että eh, matkailu vastaa 10 prosentista Euroopan BKTstä. Minä tulen Kroatiasta ja meillä eh, tämä luku on 17 prosenttia Dubrovnikissa eh, josta tulen, matkailu on oikeastaan 100 prosenttia BKTstä. Jos tulee matkailumaasta tai matkailukaupungista, niin silloin kyllä pelästyy, kun saa lukea näistä monokulttuureista ja meidän pitäisi enemmän tehdä töitä monimuotoistamisen hyväksi. Olen kyllä aivan samaa mieltä siinä, että Euroopan pitää puhua yhdellä äänellä. Kiitoksia siitä, että sanoitte, että pitää tehdä yhteistyötä. Meidän pitää kuitenkin säilyttää omalemaisuutemme, koska Eurooppa koostuu monista eri maista. Ehm, niin, haluaisin kysyä, kuulimme Prahasta ja Barcelonasta, mutta siellä ei ole tätä ongelmaa. Meillä on ongelma, joka on ehm, kausiluontoisuus. Onko teillä vastausta tällaiseen ongelmaan? Minä tiedän, että investointeja tarvitaan lisää ja tarvitaan sisältöäkin lisää, mutta aina kun aloitetaan ehm, uusia rakenteita, esimerkiksi golfkursseja, järjestetään. Sitten kuulemme vihreiltä, että on hyvin vaikeata rakentaa uusia rakenteita. Niin, siis tämä kausiluontoisuus matkailun alalla, onko siihen mitään suosituksia? Sitten kulttuuriperintö ja matkailu. Niitä ei voi toista, toisistansa erottaa, mutta on toinenkin kysymys, joka tulee mieleen. Eli massamatkailu, massaturismi, ja sitten taas yksilöllisempi matkailu. Miten nämä kaksi voidaan suhteuttaa toisiinsa? Minulla olisi paljon enemmänkin kysymyksiä, mutta aikaa ei ole, joten toivon tosiaan, että Eurooppa jatkaa johtajana tällä alalla. Kiitos. Danke sehr. Kiitokset. Jakovcis eh, seuraavana te ole valiokuntamme jäsen, joten en tiedä etunimeä, mutta poikkeuksellisesti nyt olette täällä tänään. Fele, eh, eh, prije svega bih htio eh, zahvaliti se gospodinu glavnom Haluaisin omalta osaltani kiittää pääsihteeriä siitä, että hän pääsi tähän valiokunnan kokoukseen. Katsoisin, että nyt meillä on hyvä tilaisuus keskustella hieman toisella tavoin Euroopan unionin matkailuun liittyvistä kysymyksistä. Kävitte Kroatiassa toukokuussa ja vierailitte alueella, josta olen itse kotoisin ja jonka johdossa olen toiminut Istrian alueelle matkailu on erittäin tärkeä elinkeino ja mahdollistaa ihmisten elämisen työskentelyn alueella. Herra Lundberg ja eh, minä meitä yhdistää yksi asia. Olemme tällaisia isokokoisia kavereita, mutta kaikesta muusta sitten olemmekin vähän eri linjoilla. Ja olen varsin vakuuttunut siitä, että jos institutionaalisesti matkailualaa voidaan vahvistaa, voidaan lisätä myöskin kilpailukykyä eri jäsenmaissa. Tästä esimerkki. Jos ajatellaan vaikka turistia, joka tulee Kiinasta tai Yhdysvalloista, niin todennäköistä on, että hän sitten matkailee useammassakin eri maassa. Ja tällöin on erittäin tärkeää, että Euroopan unionin tasolla asiat koordinoidaan hyvin. Kroatian vierailun yhteydessä puhuttiin matkailuun liittyvästä deklaraatiosta. Sitähän ei hyväksytty, mutta kuitenkin keskusteltiin eh, tällaisesta mahdollisuudesta perustaa eh, matkailuelin, joka olisi luonteeltaan koordinoiva, ei siis uusi virasto, ja komission alaisuudessa se toimisi pitäisin tätä tärkeänä, koska katsoisin, että nykyisellään toimielimissä ei riittävästi keskustella näistä kysymyksistä. Remonten lausunto on oikein hyvä, mutta eipä muuta matkailuun liittyvää sitten viime vuoden aikana olekaan laadittu. Komissiossa komissaari on varsin sitoutunut ähm, matkailuasioiden eteenpäin viemisestä, mutta Eurooppa on menettänyt äh, mielenkiintoa matkailukohteena 60 prosenttia, 60 prosentista on pudottunut 40 prosenttia, mitä tulee kävijämäärin, ja meidän on mietittävä yhtenäistä ratkaisua tähän tilanteeseen. En usko, että jäsenmaat yksin onnistuvat ratkaisua löytämään. Kroatia ei välttämättä eh, ole kiinnostunut tämän tyyppisestä sen takia, että meillä on hyvät kasvuluvut matkailualalla, mutta emme mekään yksin ole ja katsomme, että tärkeää on puhaltaa yhteen hiileen. Danke sehr. Kiitos. Carlo Corazza sitten, olkaa hyvä kasvun pääosastolta. Monsieur le Président, Kiitos puheenjohtaja. Haluamme kiittää myös vierastamme tästä keskustelusta. Olemme ihan samoilla linjoilla. Komissio jakaa täysin nämä näkemykset, jotka on puheenjohtaja, pääsihteeri esitti. Ja selvää on, että matkailu on toimiala, joka voi tuoda paljon kasvun ja työpaikkoja ja työllisyyden potentiaalia. Meidän valiokuntamme tarkoituksena on nimenomaan luoda uusia työpaikkoja ja luoda uusia investointeja. Ja komissio laskee, että vielä voidaan luoda 5 miljoonaa uutta työpaikkaa matkailussa. Ja tämä loisi 800 miljardin lisäarvon nykyiseen matkailun painoarvoon verrattuna. Ja jaamme tämän haasteisiin liittyvän arvion Totta on, että on erittäin tärkeää tukea teollisuuden ponnistuksia, joilla siis teollisuus yrittää vahvistaa kilpailukykyään. Komissio työstää tätä helpottaen pääsyä rahoitukseen ja koulutukseen ja yrittäen parantaa puitteita liiketoiminnalle ja olemme samaa mieltä digitalouden ja osallistavan talouden haasteesta. Myös komissiolla on tehtävä tässä, kun pitää taata yhtäläiset kilpailuolosuhteet ja ei pidä estää uusien palveluiden asettautumista sisämarkkinoille, joissa sääntöjä pitää noudattaa suhteellisuusperiaatteen nojalla. Ja me jaamme täysin tämän kestävän kehityksen näkökulman. Ja erityisesti suhteessa ilmastonmuutokseen. EUhan on aina ollut eturintamassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja olen vakuuttunut siitä, että voidaan ajatella, että kilpailukyvyn vahvistaminen voidaan sovittaa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ajattelen energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Ja voimme myös käyttää kiertotaloutta Ja olemme ihan samaa mieltä haasteesta, joka liittyy viisumivapauden vahvistamiseen. Komissiohan viime vuonna pisti ehdotuksen pöydälle tästä. Olen vakuuttunut, että turvallisuus, joka on toki prioriteetti, voidaan sovittaa viisumihelpotuksiin, joten olemme erittäin hyvässä yhteistyössä UNVTOn kanssa ja toivomme voivamme vahvistaa tätä yhteistyötä tulevaisuudessa. Kiitos. Dankeschön. Kiitos. Ja sitten matkailu. Task Forcein varapuheenjohtaja saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. És különösen köszönöm azt, hogy... Kiitos tästä keskustelusta ja aivan erityisesti on mukavaa, että yhä useammat jäsenet sanovat, että halutaan erityistoimia matkailun alalla. Ja puheenjohtaja, nyt haluaisin ehdottaa, että tehän tiedätte, että me nyt kun puhutaan 18-17 miljoonasta eurosta, jotkut sanovat, että enemmästä, ehkäpä jopa 25 miljoonasta. Ne ihmiset, jotka tekevät töitä matkailun alalla, me yritämme heitä auttaa, niitä, jotka ovat suoraan tai epäsuoraan matkailualan palveluksessa. Eli nämä ihmiset, jotka tekevät töitä asian parissa, heidän suullaan puhuisin nyt. He ovat laatineet niin sanotun manifestin ja puheenjohtaja on varmasti ollut mukana myös kokouksissa, kun tämän alan järjestöt ovat tämän manifestin laatineet. Meidän päättäjinä pitäisi pitää tällaista arvossaan. Eduardo Santander, hän on Ähm, mukana ja hän voisi kertoa hiukan lisää. Geht auch nicht, denn... Näin ei tehty, koska aikataulu painaa päälle ja Rifaille antaisin mielellään vielä kahdeksan minuuttia. Mahdollisuus vasta. Mert úgy látszik, hogy az Európai Unióban értik politikusok. Mi, minusta tuntuu, Euro- Minusta tuntuu siltä, että EU-ssa ei ole ymmärretty, että ihmiset ovat yhä pessimistisempiä, koska me emme kykene ylittämään itseämme ja innovoimaan. Puheenjohtaja sanoi, että ei ollut suunniteltu, että täällä kukaan pyytäisi puheenvuoroa. Eli aina pysytään vanhoissa kaavoissa. Emme kykene näin ollen käymään kunnollista näkemysten vaihtoa. Poliittinen kokemukseni on seuraavanlainen. Jos asetus ei sitä estä, niin miksei annettaisi kaikille kahtamin, kahden minuutin puheaikaa? No tässä tietysti vähän poiketaan totutusta, mutta miksi ei? Matkailu ja liikenne ovat aiheemme ja yleensä valiokunnan jäsenet pelkästään käyttävät puheenvuoron täällä, mutta nyt tein yhden poikkeuksen ja sitten annan puheenvuoron myöskin komission edustajalle. Näinhän yleensä menetellään. Tietysti poikkeuksiakin voi olla, mutta niistä tulee sitten etukäteen sopia. Mutta nyt puheenvuoron saa pääsihteeri Rifai, olkaa hyvä. I think have witnessed... Äh, niin, äh, Kiitos. Minä näen tässä itsekin nämä operatiiviset haasteet, joita EUlla on. Ja olen hiukan, tunnen itse hiukan syyn, syylliseksi, koska eh, tämä henkilö, joka mainittiin, erittäin hyvä edustaja, mutta varmasti tulee tilaisuuksia myöhemminkin. Eh, minulla on 6-7 minuuttia tässä. Tässä oli 13 puhujaa ja eh, itse asiassa pidän luvusta 13 vastoin ennakkoluuloja, mutta haastavaahan tässä on se, että vastaisin Ähm, näihin äh, kommentteihin ähm, ehkä äh, vastaan hiukan sporadisesti ja äh, teen parhaani. Aloitan espanjalaisesta edustajasta, erittäin tärkeä maa meille. Me olemme Madridissa toimistojen, toimistossamme, eli ähm, pitäisi valvoa matkailun kasvua. Minä olen optimisti ja minä varoitan, että minä tosiaankin olen ylioptimistinen. Aivan oikeasti voitte syyttää minua sellaisesta, mutta minä näen asian niin, että kun mennään yli, niin silloin suunnataan tätä äh, muualle, eli äh, saadaan aikaan tällaisesta tulvasta myös, äh, myös vesivoimaa sen sijaan, että se tukitaan. Minä näkisin asian kyllä tällä tavoin. Ja sitten toiseksi puhuisin kysymyksestä, joka liittyy 2018 vuoteen eurooppalaiseen teemavuoteen. Me tuemme sitä ehdottomasti. Me olemme melkein siellä 2017 on YK on nimittämä kestävän matkailun vuosi. Ja nämä kaksi teemaa täydentäisivät toisiaan ja tällä tavoin voitaisiin viedä eteenpäin myös kestävän kehityksen tavoitteita. Ja sitten mainittiin myös puheenvuorossa avoimuus niin, että eh, siitä eh, syntyisi ongelmia eh, matkailun kasvulle. Sanoin tuossa johdannossani jo, että tunnistamme kyllä sen, että mikä tahansa kriisi, joka tapahtuu turvallisuudessa, se johtaa lyhyen aikavälin vaikutuksiin. Matkailu on sellainen, sellainen teollisuuden ala, että se ei kyllä luovuta, eli pitkällä aikavälillä ei tule vaikutuksia. Minä Mm, itse olen laskeutunut puoli tuntia ennen, ennen traagisia tapahtumia ja toisena päivänä tapahtumien jälkeen olin yhteydessä, yhteydessä hotelleihin, mitä oli tapahtunut. Oli jo paljon peruutuksia, mutta pari päivää sitten huomattiin, että kaikki on palannut oikeastaan normaalitilaan. Ja tämän tyyppistä toimintaa matkailussa juuri on. Ja sitten Walesista oli puhuja ja olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan seikkailumatkailusta hänen kanssaan. Hän yhdisti tämän ilmastonmuutoskysymykseen. Se on tietenkin puheenjohtajan intressejen piirissä meidän järjestössä me teemme yhteistyötä EUn kanssa näissä asioissa, mutta sanoisin, että kasvua pitää käyttää niin, että se hyödyttää vastuullista matkailua, kestävä kehitys ja kestävä matkailu, ei ainoastaan ilmastokysymyksissä, ympäristö, sosiaalinen ja kestävyys, hotellien energiaratkaisut esimerkiksi. Tämä on hyvin arvokas hanke, koska siinä on mukana jo PK-yrityksiä, isot hotellit, niiden takana on suuryritykset ja yleensä ne ovat sitoutuneet ainakin periaatteessa oikean tyyppisesti, mutta me teemme yhteistyötä niin, että saamme myös EU komissiolta tukea. Ja tällä tavoin äh, sitoudutaan siihen, että myös PK-alalla hotellit äh, vähentävät äh, päästöjään. Ja nämä hotellit siirtyvät myös uusiutuvaan energiaan. Ja tällainen aloite on nyt kaikille tarjolla. Me olemme testanneet sitä viidessä Euroopan kaupungissa. Ja sitten erittäin tärkeä Herra Lambertin puheenvuoro en halua puuttua teidän arvioonne siihen, miten EU on onnistunut tai ei. Äh, hienoa, että te voitte ilmaista mielipiteenne täällä EU:ssa, niin kuin minäkin ilmaisen. Minä en pelkää EUn valtaa, mutta omassa alustuksessani halusin sanoa, että tästä voimasta ja vallasta tulee malli, eh, kun puhuin siitä, että tehdään yhteistyötä. Tarkoitin koko maailmaa eikä pelkästään EUta. Haluaisin käyttää EUta samalla tavoin kuin millä tavoin me optimistit eh, näemme asian niin, että on avoimet rajat, eh, korkeat standardit, turvallisuustaso korkealla ja vapautta ilmaisun vapautta. Eli tällainen malli, siitä olen kiinnostunut ja ehdottomasti olen teidän kanssanne samaa mieltä, eh, toisin kuin ehkä odotitte, että eh, eh, EU ehkä sanoo, minne mennään, mutta se on teidän tehtävänne. Ja tämä tietenkin liittyy siihen, miten EU toimii yleensä. Se, että edistetään tiettyjä kohteita, se ei ole pelkästään nämä maan tasolla, vaan siinä toimitaan kaupungin tasolla, jopa yksittäisen museon tasolla. Se ei ole niinkään Euroopan asia, mutta EUlta odotan nämä kolmea asiaa, joista ensimmäinen pitää uskoa tämän alan voimaan, koska poliittinen tahto, että uskotaan siihen, se tarkoittaa ihan kaikkea. Kaikki helpottuu silloin, mutta jos halutaan käsitellä sitä sellaisena asiana, joka on toisarvoinen. Silloin se ei koskaan hyödytä teitä, eikä siitä tule tärkeää koko maailmalle. Ja toiseksi asetukset tai standardit, joiden avulla saadaan asia kuntoon niin, että koko maailma voi seurata teitä. Ja jos sitä sanotaan vallaksi, niin siihen olen kyllä tyytyväinen sitten. Ja sitten kolmanneksi pitää olla tietoinen, pitää auttaa meitä, pitää olla tietoisempia matkailusta. Huolimatta siitä, että Eurooppa on matkailun johtaja yli 50 prosentilla matkailu on ala, johon vähiten kiinnitetään huomiota EU-poliittisella tasolla. Ja tähän haluaisin kiinnittää huomiota. Matkailu on äh, paljon tärkeämpi äh, Kuubassa, Indonesiassa äh, ja monissa maissa, Kiinassa, Japanissakin tällä hetkellä, monissa maailman mm, osissa se on poliittisella tasolla tärkeämpi kuin Euroopassa. Eli haluaisin, että mennään sille tasolle, millä ollaan muutenkin ja sitten seuraavassa puheenvuorossa puhuttiin siitä, minkä tähden Eurooppa on tärkeä. Eurooppa on tärkeä, koska se on matkailun kehto historiallisesti. Siellä on osaamista, mutta edelleenkin se pysyy yksityis, yksityisomistuksessa omistuksessa ja siinä tapauksessa, siinä tilanteessa me tarvitsemme apua. Ja sitten tekisin selväksi, että 12 miljoonaa henkeä saa elantonsa matkailusta Euroopassa eh, eniten pk-yrityksissä. Ja sitten eh, puhuisin vielä eh, työpaikojen laadusta. Näillä työpaikoilla ei ole hyvää mainetta. Ne eivät ole työpaikkoja, jotka olisivat johdonmukaisesti normien mukaisia. Meidän pitää toimia niin, että näistä tulee houkuttelevia työpaikkoja – ja tällä tavoin Eurooppa tulee esiin. Anteeksi nyt, minä olen vähän hukassa, koska minä en oikein saa selvää käsialastani, mutta haluaisin vielä viitata yhteen seikkaan, eh, jonka mainitsi kroatialainen edustaja. Nämä kysymykset ovat teknisiä, enkä usko, että tämä on oikea paikka vastata, mutta kausiluonteisuus, se liittyy tietenkin myös työpaikkoihin. Kausiluontoisuus on tauti, se on haaste silloin, kun investoidaan asioihin niin silloin investoidaan kovasti ja silloin saa tulosta ainoastaan alle puolen vuoden osalta. Se on tuhlausta ajatellen työvoimaa ja kaikkia muitakin. Meidän pitää toimia niin, että saadaan monimuotoistettua tuote. Jos mennään meren äärelle, kyse ei ole ainoastaan uimisesta, voin sanoa, että on romanttisempaa mennä rannalle talvella ja Kroatiassa eh, Tupatja, eh, siellä on sellainen kaupunki, jonne Itävalta Unkarin eh, keisari perhe meni talvella nimenomaan, koska siellä voi nauttia merestä. Ja tällaista ajattelua pitäisi edistää Välimeren maissa. Puheenjohtaja, pyydän anteeksi. Tiedän, että ohitin tässä monta hyvää puheenvuoroa, mutta kuten sanoin, 13 niitä oli. Ja en voi kommentoida kaikkia, ne olivat kuitenkin hyvin arvokkaita. Vielä kerran kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Minulle oli todellakin suuri kunnia ja e, ilo tehdä töitä kanssanne, puheenjohtaja, kun yritetään saada aikaan nämä parempaa toimintaa myös komission kanssa. Kiitoksia kovasti. So, Mr. Rifai, thank you very much. Kiitokset, herra Rifai, tästä erinomaisesta äh, puheenvuorosta ja hyvistä vastauksista. Ja tämä oli todellakin hedelmällistä keskustelua. Toivottavasti taas tapaamme uudelleen.